teidän puheenjohtajakautena pystyy myöskin nämäkin ongelmat hoitamaan. Tässä yhteydessä pyytäisin teidän takuuttanne, että etsitään uusia ratkaisuja yhteisen markkinajärjestelyn suhteen. Ja eikä asiasta ole mitään päätöksiä ennen kuin kaikki horisontaaliset kysymykset on ratkaistu. Kiitokset, hyvä ministeri, ja annan teille välittömästi puheenvuoron. Ja kiitän teitä, että saavuitte paikan päälle. Olkaa hyvä. Panie posłanki, panowie posłowie, panie przewodniczący. Arvoisat jäsenet, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo ja kunnia olla tänään paikalla esittelemässä neuvoston prioriteetteja maatalouden alalla tulevien kuuden kuukauden aikana. Puola puheenjohtajavaltiona odottaa hedelmällistä yhteistyötä toimielinten välillä niin, että voimme jatkaa samassa myönteisessä hengessä, kun olemme toimineet viimeisten kuuden kuukauden aikana Unkarin johdolla. Puola on nyt ensimmäistä kertaa neuvoston johdossa ja aiomme tehdä parhaamme, totta kai, vastataksemme kaikkiin haasteisiin, jotka nousuvat esille. Niin kuin tiedätte, Puola on iso maa ja meidän maataloussektorimme on hyvin kehittynyt. Tästä syystä Maatalous, maaseudun kehittäminen ja kalatalous ovat kaikki hyvin tärkeitä Puolalle puheenjohtajakauden aikana. Maatalouden alalla meillä on kolme pääprioriteettia, te, pääprioriteettia ja teemanamme on turvallinen Eurooppa, elintarvikkeet, energia ja turvallisuus. Haluamme korostaa unionin kansalaisten kannalta sitä, kuinka tärkeää elintarviketurvallisuus on ja minkälainen erityismerkitys sillä on. Me tarvitsemme uudistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla keskitymme nimenomaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen vuoden 2013 jälkeen uusiutuvien energialähteiden kehittäminen maaseutualueella tulee olemaan niin ikään tärkeä kysymys. Ja maataloustulojen eri, moninaistaminen, tulolähteiden moninaistaminen. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus on Puolalle äärimmäisen tärkeä kysymys. Tästä aiheesta on toimielimissä jo jonkin aikaa keskusteltu ja aivan hiljattain komission tiedonannon puitteissa yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 suuntautuen. Neuvosto on pannut merkille myös viime kuussa hyväksytyn parlamentin päätöslauselman aiheesta. hyvin suuressa määrin prioriteetit ovat samansuuntaisia kuin ne, joista neuvosto on keskustellut. Parlamentti ja neuvosto haluavat päästä eteenpäin päätöksentekoprosessissa. Kun komissio lainsäädäntöpakettinsa hyväksyy, niin Puola puheenjohtajavaltiona aikoo aloittaa hyvin tehokkaat keskustelut neuvostossa. Puheenjohtaja Tämä on ensimmäinen yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, joka kattaa 27 jäsenvaltiota. Niin ikään se on ensimmäinen, jonka neuvosto ja parlamentti yhteislainsäätäjinä saattavat päätökseen. Olen vakuuttunut siitä, että molemmat toimielimet pystyvät ottamaan huomioon Euroopan maatalouden pääintressit niin, että pääsemme yhteiseen kompromissiin työ, jota jo nyt on tehty, osoittaa, että uudistustyö maatalouspolitiikassa ei suinkaan ole yksinkertaista. Maatalouspolitiikan tulevaisuus tullaan määrittelemään unionin budjetin puitteissa. Puola puheenjohtajavaltiona on tämän tiimoilta myös aloittanut jo työnsä. Tämä valiokunta ja erikoisvaliokunta, joka pohtii tulevia haasteita parlamentissa – pohtivat myös sitä rahoituksen tasoa, joka vallitsee tulevalla kaudella. Rahoituksesta pitäisi pitää kiinni. Minä osaltani kannustan parlamenttia sitoutumaan keskusteluun siitä, miten saamme aikaiseksi todella syvällisen ja perusteellisen uudistuksen, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa politiikkaa niin, että pääsemme eroon historiallisesti syväjuurtuneista maksuista, koska olen vakuuttunut, että tämä on ainoa tapa saada yhteisestä maatalouspolitiikasta oikeudenmukaista, tasa-arvoista politiikkaa, joka kehittää innovointia, uudistusta ja kilpailukykyä. Tämän on oltava yhteinen tavoitteemme. Se on varmasti myös parlamentin tavoite. Maatalouspolitiikan uudistus tietysti tapahtuu siinä kontekstissa, kontekstissa, että meillä on myös käynnissä olevat Doha-neuvottelut VTOssa ja Mercosur-neuvottelut. Neuvotteluja käydään myös muilla kansainvälisillä foorumilla G20, FAOssa ja Codex Alimentarius-komissiossa. Seuraavaksi puheenjohtajavaltion näkemyksiä näistä kansainvälisistä neuvotteluista. Kymmenen vuoden neuvottelujen jälkeen neuvo, neuvosto on edelleenkin sitoutunut siihen, että saisimme neuvottelut päätökseen niin sanotusta single undertaking kysymyksestä. Me emme tietenkään voi neuvotella niin, että kaikki tapahtuisi pelkästään Euroopan maatalouden kustannuksella. Euroopan unionin tarjousten, neuvottelutarjousten tulisi olla sellaisia, että ne sopivat komission neuvottelumandaattiin, joka sille on myönnetty. Meidän on toimittava niin, että huomioimme Euroopan unionin maanviljelijöiden edut. Seuraamme tätä asiaa tarkkaan. FAOssa korostamme EUn sitoumusta tarjota kansainvälinen koordinoitu vastaus maailman elintarvikehuoliin. Maailmassa kärsitään edelleenkin nälän hädästä ja elintarvikkeiden puutteista. Tämä on haaste myös meille Euroopassa. G20 Ranskan johdolla on myös merkittäviä neuvotteluja. Puheenjohtajavaltio seuraa viime kuussa käynnistyneen maatalousministerineuvottelujen jatkon ja seuraa niitä neuvotteluja, joita käydään elintarvikkeiden hintojen volatiliteetista. Kansainvälisen kaupan suhteen haluaisin korostaa sitä, että Codex Alimentarius komission merkitys on yhä suureneva. Tämäkin liittyy elintarviketurvallisuusstandardeihin. Meillä on yle yhteinen ohjelma FAOssa ja VTOssa, joka liittyy nimenomaan elintarviketurvallisuuteen. Me korostamme kasvi- ja eläinterveystoimia. Nämä ovat myös oikeudellisesti hyvin relevantteja. Voin vakuuttaa teille, että kautemme aikana unioni osallistuu hyvin aktiivisesti, aktiivisesti Codex Alimentarius-neuvotteluihin järjestetään kolme Codex-kokousta, jotka liittyvät sertifiointeihin ja vienti- ja tuontimääräyksiin, elintarvikkeiden käyttöön ja elintarvikehygieniaan. Puheenjohtaja, nyt lyhyesti haluaisin luonnehtia Puolan kantoja muihin kysymyksiin, joista jo keskustellaan toimielimissä tai jotka nousevat esille pikapuoliin. Ensinnäkin elintarvikkeiden laatupaketti. Vuonna 2010 komissio esitteli paketin, joka koostuu oikeastaan kahdesta ehdotuksesta. Toinen liittyy elintarvikkeiden laatupolitiikkaan ja toinen siihen, että elintarvike maataloustuotteiden laatuseurantajärjestelmää uudistettaisiin. Tässä tarvitaan vielä lisää työtä sellaisten kysymysten parissa, jotka tarvitsevat tuekseen poliittisen päätöksen. Neuvosto Puolan johdolla tekee kovasti työtä, jotta pääsemme todellakin parlamentin kanssa kompromissiin. Kun ajattelemme maitosektoria, niin Puola tekee parlamentin kanssa läheistä yhteistyötä ja esittelijä Nicholsonin kanssa erityisesti, jotta saamme tällä, tälle sektorille asianmukaiset toimet käyttöön. 2008 kriisi on ollut jo käynnissä ja todellakin maan viljelijät tarvitsevat tukitoimia ja apua. Tulevina viikkoina komission odotetaan esittelevän ehdotuksen sähköisestä tunnistamisesta ja yksinkertaistavan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Olen vakuuttunut, että tämä valiokunta on avoin, avoimielinen kaikille sellaisille toimille, jotka vähentävät hallinnollista taakkaa maanviljelijöiltä ja kansallisilta viranomaisilta. Neuvosto niin ikään on avoin tällaisille toimille. Puola aloittaa tämän ehdotuksen työstämisen mahdollisimman pian niin, että voimme käydä rakentavia keskusteluja tämän valiokunnan kanssa parlamentissa ennen kuin vuosi päättyy. Toinen seikka, joka on molemmille toimielimille tärkeää, on eläinten hyvinvointi. Tämän vuoden syksynä oletamme komission esittelevän katsauksen asiain tilasta, tilasta asetuksen yksi suhteen vuodelta 2005. Se liittyy eläinten kuljetuksiin. Ja sitten eläin- ja kasviturvallisuus. Lainsäädäntö ensimmäistä kertaa tällä alalla laadittiin yli 30 vuotta sitten ja maailma on toki muuttunut noista päivistä, eli uudistusta tarvitaan. Ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö vaikuttavat siihen, että kasvit ja tuhoeläimet leviävät yhä helpommin. Tällä on vaikutuksensa myös maatalouteen ja ympäristöön. Meidän täytyy modernisoida ja yksinkertaista EU-lainsäädäntöä, joka kattaa siementen ja lisäysaineiston kaupan pitämisen. Me tarvitsemme harmonisoitua kilpailukykyistä markkinaa korkealaatuisille siemenille ja lisäysaineistolle. Samanaikaisesti meidän on suojeltava ympäristöä. Meidän on otettava huomioon globalisaation lisääntyminen ja kansainvälisten standardien täytäntöönpano. Näissä molemmissa kysymyksissä Puola puheenjohtajavaltiona hakee tukea valmistelevan työhön komissiolta. Mainitsen vielä sen, että neuvosto avaa pian julkisen keskustelun komission vihreästä kirjasta, jonka saamme pikapuoliin. Ajatuksena on yhteisesti saada aikaiseksi tehokas väline, joka voi hyötyä myynnin edistämistavoitteista ja nimenomaan pyrkii myynnin edistämiseen. Tämä tulee olevan hyvin korkealla ministerikokouksen esityslistalla syyskuussa. Loppuun, arvoisa puheenjohtaja, sanoisin muutaman sanan vielä maatalouslainsäädännön saman linjan saattamisesta Lissabonin sopimuksen kanssa. Meillä on suorien maksujen asetus, yhteinen markkinajärjestelyasetus ja yhteinen maatalouspolitiikka – rahoitusasetus. Tämä kaikki on teknistä työtä ja siinä on saatu jo paljon edistystä aikaan. Joissakin kysymyksissä kolmikantaneuvottelut ovat jo alkaneet ja muissa kysymyksissä ne alkavat pian. Olemme olleet tyytyväisiä havaitessamme, että tässä valiokunnassa te itse, puheenjohtaja, olette ottanut vastuun siitä, että johdatte keskusteluja näissä uudistuskysymyksissä. Neuvoston tavoitteena on saattaa nämä neuvottelut mahdollisimman pian päätökseen niin, että tämä keskustelu ei ole mikään taakka tai hidaste eh, tuleville yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksille. Puheenjohtaja, haluan todeta kaikille valiokunnan jäsenille, että tulevan vuoden vuoden aikana Puola tekee kaikkensa varmistaakseen sen, että käymme hedelmällistä, tuloksekasta vuoropuhelua toimielinten kesken. Ja tämä toimii pohjana toimiville sopimuksille vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla. Kiitos. Grazie Marek. Kiitoksia Marek. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Kiitoksia sitoutumisesta puheenjohtajavaltiona. Ja kiitoksia myöskin tästä, että olet paikalla täällä parlamentissa. Me olemme useamman kerran nähneet, että myöskin täysistunnossa, Strasburgissa, sinut ja varmaankin tulevina kuukausina kiinteässä yhteistyössä tulemme jatkamaan näitä vierailuja ja sitten voimme yhdessä katsoa meidän toimielinten välisiä sitoumuksiamme. Annotaan puheenvuorot ensin koordinaattoreille. Ensinnäkin Maria Pekines, ole hyvä. Sinä voit aloittaa. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin ministerille. Onnea matkaan puheenjohtajakaudelle. EPPn kannalta teidän painopisteen alueenne elintarviketurvallisuus on kyllä meidänkin huolenaiheemme täällä valiokunnassa. Ja otitte sen avauspuheenvuorossanne esille, se on kyllä meidän kaikkien huolenaiheemme. Kyllä EUn pitäisi pitää tämä prioriteettilistalla korkealla, jotta me tulemme myöskin tukemaan tätä kaikilla tasoilla. Siinä vaiheessa, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan. Mainitsitte myöskin budjetti kysymyksen. Tämä on suuri huolenaihe myöskin täällä valiokunnassa, että pitäisikin vähintään tällä, tämänhetkisellä tasolla mm, budjettimäärät. Yksi kysymys vielä. Puhuitte uusista kriteereistä, joita pitäisi etsiä. Mekin teemme työtä uusien kriteerien löytämiseksi, jotka ovat käytännönläheisiä. Voitko kertoa hieman enemmän tästä tämän aamupäivän aikana? Mitä ajattelette tästä mitä ajatellaan vaikka politiikan reiluuteen, ja että taataan se, että Euroopan unionissa pidetään myöskin elintarviketuotanto kaikissa jäsenvaltioissa, jotta myöskin alueellinen aspekti huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa. Sitten yksi asia, mistä te ette puhuneet, ehkä vähän hipaisitte loppukommenteissanne. Mikä osuus tuottajalle jää kuluttajahinnoista, siis elintarkehinnoista. Aika usein eh, tuottajat ja maataloustuottajat kärsivät tällä hetkellä hintatasosta. Ja haluatte, että olisi enemmän reiluutta elintarviketuotantoketjussa. Ja myös tällä hetkellä on kyllä suurta epätasapainoa tämän ketjun sisällä voimasuhteissa. Ja teollisuus ottaa paljon kyllä hinnasta mutta muille jää aika pieni osuus jäljelle. ja haluaisin kuulla tästäkin teidän kommenttinne. Sitten maitosektori liittyy myös tähän. Esittelimme, äh, Nicholson on tehnyt tästä mietinnön. Jäsenvaltioissa on paljon huolenaiheita tähän liittyen. Kuinka voimme toimia sitten, kun maitokiintiöt poistetaan? Ja haluaisimme kuulla teiltä ainakin osvittaa tähän. Sitten jälleenmiettisektori on myöskin tässä yhteydessä tärkeä. Voisitko kommentoida muutamien jäsenvaltion ongelmia, joissa kiintiöjärjestelmä aiheuttaa jo tällä hetkellä heille ongelmia. Voitteko ottaa niitä asioita esille sitten neuvostossa ja komission kanssa? Uusiutuvat energialähteet, se painottaminen on tärkeää, mutta pitää myöskin katsoa elintarviketurvallisuutta. Ja tiedätte varmaankin, että on vaikeaa meille tehdä näitä molempia yhtä aikaa. Sitten kauppapolitiikkaa koska puheenjohtajavaltio yleensä on katsonut kauppapolitiikkaa. Kuinka te aiotte jatkaa mercosur sommuksen tekoa? Me olemme hieman huolestuneita epäjohdonmukaisuusista EUn kauppapolitiikan sisällä. Kun pyrimme, että maataloustuottajat lähtevät mukaan tähän uudistukseen, niin näemme, että kauppapuolelta taas toisaalta – tehdään sellaisia päätöksiä, jotka haittavat huomattavasti meidän maataloustuotantoamme, jotka ovat maatalouspolitiikkaamme vastaisia. Haluan kuulla, miten näet nämä kaksi politiikkaa yhteydessä. Ovatko nämäkin yhdessä vai erillään? Ja standardien suhteen uskomme, että meidän maataloustuotteella on korkeat standardit, mutta kolmansien maiden tuotteiden, tuotteiden suhteen tilanne ei enää ole näin. Sitten täällä on myöskin kahdenkeskisiä sopimuksia, mutta myöskin oli VT-sopimuksia. Ja huolenaiheeni on se, ja myöskin uskon muutkin jakavat tämän, että me annamme eh, tavallaan useamman kerran luovutuksia maataloustuotteiden suhteen. Ja tämä vaikuttaa meidän maataloustuottajille, mutta myöskin elintarviketurvallisuuteen Euroopan unionissa. Toivottavasti viet tämän viestin eteenpäin neuvostolle ja palaatte sitten tähän asiaan, tähän kauppapolitiikka-asiaan vielä, koska meillä on kyllä huolenaiheita tämän suhteen. Ja lopuksi vielä, puheenjohtaja, jos sallitte, eläinten hyvinvointi. Kuinka aiotte toimia tämän suhteen? Katsotaan, ihan että meidän tämän hetken lainsäädäntö pannaan täydellisesti täytäntöön. Meillä on kyllä paljon lainsäädäntöä, meillä on paljon tarpeeksi ja panesta täytäntöön tällä hetkellä, että pannaan ensin se, mitä on täytäntöön tarpeeksi hyvin – tämä häkkilintu lainsäädäntö, joka on tällä hetkellä tämän työpanovaiheessa, loppuvaiheessaan. Ja tietenkin pitäisi katsoa tämänkin seuraamuksia. Monet tuottajat eivät ole vielä valmiita siihen, jotkut ovat taas. Ja meidän pitää katsoa, kuinka tämä voidaan tiukasti panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on se meille hyvin tärkeä asia. Mainitsin myöskin elintarvikkeen laatupaketin hyviä kommentteja tässä yhteydessä. Voin varmaan tehdä yhteistyötä asian tiimoilta. Mutta minun viestini teille on se, että meidän pitää olla johdonmukaisia sen suhteen, mitä toteamme maataloustuotteista, mitä taas toisaalta teemme kaupan suhteen. Minä en näe tässä johdonmukaisuutta. Minusta kauppakomissaari ei puhu yhtä selkeästi kuin maatalouskomissaari, ja haluaisin olla kyllä tässä välittäjänä, ja tämä voitaisiin ottaa esille korkeammalla tasolla toivon teille onnea menestystä tähän suureen uudistukseen ja suuren haasteeseen, joka meillä on YMP-uudistuksen yhteydessä. Continuamo. Kiitoksia Marian. Jatketaan keskustelua sitten. Edustaja Peres sitten seuraavaksi. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Hyvää parhainta menestystä teille teidän puolivuotiskautenne on myös meidän työtämme ja varmasti teillä on tärkeitä päätöksiä edessänne maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja budjetti tulevaisuudesta, joka kovasti sitten ohjaa maatalouden tulevaisuutta Euroopassa. Minä haluaisin ainoastaan esittää tällaisen yhden laatuun liittyvän kysymyksen. Minä nimittäin vastaan näistä laatuasioista tässä valiokunnassa tällä erää. Ja erityisesti tämä liittyy yhteistyöhön. Ja mehän olemme jo neuvotelleetkin tästä asiasta muutamissa yhteyksissä ja jatkamme tätä myös. Komissio, tämä valiokunta on jo tehnyt omat päätöksensä asetuksesta laatukysymyksiin ja markkinointi standardeihin ja se, mitä me nyt haluaisimme tehdä, olisi juuri toivoa Puolan puheenjohtajakaudelta kannanottoja näihin kysymyksiin ja myös vahvaa linjaa neuvostossa. Tiedämme, että tässä on hyvin vaikeita kysymyksiä käsiteltävänä, mutta jos tässä parlamentissa hyvin erinäisten näkemysten ja kantojen välillä olemme pystyneet luovimaan tällaisen yhteisen näkemyksen suurella määräenemmistöllä, niin ei varmaankaan ole epäilystäkään siitä, etteikö neuvostokin voisi tätä linjaa jatkaa ja näin saataisiin sitten tämä uusi paketti päivänvaloon. Se ainoastaan tukee maataloustuotteiden laatua koko Euroopassa ja tuo tätä uutta lisäarvoa, jota meidän tuottajillamme on suhteessa muihin ja tämä myös tuo myynnin edistämiseen uutta, pu, uutta puhtia sekä Euroopan unionissa että myös unionin ulkopuolella. Ja näin minä haluaisin, että yhteistyössä me saisimme tämän säädöksen hyväksyttyä ja näin saisimme myönteisiä vaikutuksia Euroopan maatalouteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Rodus Entschuldigung, ich habe meinen Namen nicht verstanden. Ah, anteeksi, ymmärtänyt, että minun vuoroni on. No, tämä kyllä liittyy tähän lausumiseen, ehkä nyt ymmärtänyt tätä täysin. Kuitenkin kiitokset ja hyvät olette täällä paikan päällä. Kuuntelin tarkkaavaisesti puheenvuoroanne. Ja kuuntelin myöskin Koplenzissa maatalouspäivillä hyvin tarkkaan tätä asiaa. Sielläkin teidän puheenvuorossaan tuli selvästi esille, että te olette sitä mieltä, että suorien maksujen jako on tällä hetkellä epäreilua. Puhutaan yhdestä, yhdeksästä objektiivisesta kriteeristä teidän puheenvuorossanne, ja että vanhat pitäisi poistaa sitten nämä vanhat kriteerit. Voitteko kertoa meille, mitä tällä tarkoitetaan konkreettisesti, ja mitä olette ehdottaa sitten? Kuinka aiomme sitten lähikuukausina jatkaa tästä? Mikä on teidän kantanne? Sitten tällä maatalouspäivillä totesitte myöskin, että maitokiintiöt lopettaa vuonna 2015, ja meistä tämä on kyllä ongelmallista. Siellähän todettiin, että tämä olisi ollut tulkkausvirhe, mutta nyt haluaisin kuulla vielä uudestaan tästä. Haluatteko luopua kiintiöistä vai oletteko sitä mieltä, että ne pitää vielä jatkossakin pitää. Siinä mielessä olen teidän kanssa samaa mieltä, pitää vielä kehittää uusia välineitä, jotta pieniä yrityksiä voidaan suojata ongelmilta. Mutta kyseessä ei ollut minun, minun kantani, vaan teidän kantani. Haluaisin kuulla sen. Kiitoksia. Grazie, onorevole Calniete, poi... Kiitoksia, edustaja Kaljiet. Säädätään kunks. Aukstikodātais ministeri kunks. Es no viss sirds novēlu Polijas prezidentūrai panākums, jo... Puheenjohtaja, toivon kaikkea hyvää puolelle. Puheenjohtajakauden aikana teidän tehtävänne ei ole helppo, mutta voitte kyllä luottaa meidän tukemme. Ja erityisesti haluan sanoa tämän, koska on sellaisia kysymyksiä, missä teidän kantanne sopii meidän kantamme. Meillä on objektiivisia kriteereitä, joille yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen maatalouspolitiikan on perustuttava. Arvostan kovasti kantanne monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Tämäkin kysymys on ratkaistava osana yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiskysymystä. Haluaisin kuulla kannastanne Latvian maanviljelijöiden tilanteeseen. He ovat kiukuissaan komission ehdotuksesta, joka liittyy tuleviin suoriin maksuihin. Meillä on 94 euron hehtaari maksut tällä hetkellä pienimmällä mahdollisimmalla tasolla. 30 vuotta itsenäistymisen jälkeen haluaisimme päästä tähän 144 euron hehtaari tasoon hieman yli puolet keskiarvotasosta Euroopan unionissa. Se ehdotus, jonka komissio on tehnyt, ei mielestäni ole linjassa sen kanssa, mitä komissio itse on todennut aikaisemmin siitä, että yhteisellä maatalouspolitiikalla voitaisiin tukea maanviljelijöitä. Tämä ei ole tasa painoinen ehdotus, eikä se myöskään sovi yhteen parlamentin kommenttien kanssa. On sanottu hyvin selvästi, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi saada suhteellinen osuus keskimääräisistä tasoista ja eh, maksimi eh, katto määriteltäisiin. Minun mielestäni mikään jäsenvaltion ei pitäisi jäädä alle 80 prosentin keskiarvosta. Täytyy ottaa huomioon myös se, että ne jäsenvaltiot, jotka saavat huomattavasti vähemmän kuin 50 prosenttia keskimääräisestä arvosta, niin niidenkin tilanne pitäisi huomioida. Tasapainottamisen pitäisi alkaa mahdollisimman pikaisesti, viimeistään vuonna 2014. Tämän kauden ei pitäisi olla pidempi kuin neljä vuotta. Aiempi kausihan oli sen mittainen, kun uudistus maatalouspolitiikkaan otettiin käyttöön. Toivon kaikkea hyvää puolelle puheenjohtajana. Voitte luottaa tukemme. Grazie onorevole Cagliete. Dorfman. E Kiitoksia. Edustaja Dorfman seuraavaksi. Ja, danke, Minister, Kiitoksia, herra ministeri, että saavutte paikan päälle ja käytte keskustelua meidän kanssamme. Haluaisin jatkaa tästä, mistä kollega Kaljete juuri puhui, eli suorien maksujen jaosta. Uskon, että me täällä parlamentissa ja julkisessa keskustelussa olemme kyllä puhuneet jäsenvaltion välisestä suurien maksujen jaosta tarkkaan. Että jotkut pitävät sitä reiluna, jotkut epäreiluna jäsenvaltioissa. Mutta eh, tuskin puhutaan siitä, että me tapahtuu jäsenvaltion sisällä, esimerkiksi minun alueellani ja ajattelen sitä omaa aluettani ja naapurialuetta, kun katson e, jakoa ensimmäisestä toista pilarista, tässä suhde on yhdestä kymmeneen suurin piirtein. Eli tuo sitouttaminen on johtanut siihen, että tiettyjä alueita e, suositaan huomattavasti verrattuna taas vaikeisiin maatalousalueihin. jos puhutaan jäsenvaltioiden välisestä jaosta, niin pitää puhua myöskin jäsenvaltion sisäisestä jaosta. Ja tämä historiallinen malli pitää poistaa ja siirtyä tällaiseen laaja, laajempaan malliin. Ja sitten haitta-alueiden uusi määrittely. Parlamentissa vuosi sitten meillä oli mietintö, jossa katsottiin tästä uudesta, puhuttiin tästä uudesta kriteeristä, joka komissio ehdotti haitta-alueilla ja Irlanti erityisesti oli pitänyt tärkeänä aiheena. Ja teidän myöskin. Ja sitten tämän jälkeen ei ole kuultuna mitään asiasta. Vaikka me pyysimme komissiota tekemään vuoden sisällä ehdotuksen, meidän mielestä komission kriteerit eivät ole kovinkaan hyviä. Ja tämä asia on kyllä ongelmallinen meille. Ja pelkään, että tämä koko asia nyt unohtuu tässä. Kuitenkin haittaa-alueen uusi jaottelu on monille maataloustuottajille Euroopassa hyvin tärkeä asia, joten pyytäisin, että jatkatte keskustelua tästä asiasta. Ja komission tiedonnossa ei mainittu sanallakaan tätä asiaa taas toisaalta. Ettei asia vain päättäisi jossain hiljaisuudessa, ja tämä ei varmaankaan mieltäisi eurooppalaisia maataloustuottajia. Kiitoksia. Sitten edustaja Jaar. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin ministerille. Tulitte tänne paikan päällä. Toivon teille kaikkia hyvää teidän tehtävässänne. Te olette nyt puheenjohtajan Nuijan vastaan hyvin vaikeassa vaiheessa, tärkeässä vaiheessa, kun puhutaan uudistuksista ja lainsäädäntöuudistuksista ja talousarviosta – Minusta on mielenkiintoista ja tärkeää myös, että tässä vaiheessa tällainen uusi jäsenvaltio, jossa maatalous on myöskin tärkeä, pitää puheenjohtajan nuijaa käsissään. Eli kuten totesin jo, myöskin eurooppalaisessa maatalouspolitiikassa olisin todeta, että me olemme teidän kumppaneitanne. Voimme yhdessä taistella sen puolesta. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin talousarvio Ensimmäinen ongelma, jonka näin tässä, me olemme tässä vähän nyt ansassa tavallaan argumentoinnin suhteen. Komissio puhuu lähinnä menestyksestä, kun sanotaan, että pystymme pitämään maatalous talousarvio samalla tasolla, kun taas sitten maataloustuottajat tekevät asian toisen. Ei näytä vahvistuksena. He katsovat, mitä tapahtuu sitten vuodesta 2013 jälkeen, ja katsotaan niitä lukuja, on aivan selvää, että ensimmäisen pilarin yhteydessä maataloustuottajia uhkaa 14 prosentin leikkaus. Joko meidän pitää olla sitten rehellisiä, todeta, että okei, tässä pidetään sama taso, tai jos poliittisesti puhutaan tasapainosta, niin se vaikuttaa vähän nyt leikkaukselta. Eikä nimellisesti pitää, maksetaan sama summa kuin aikaisemminkin, koska muuten me emme ole uskottavia. Maataloustuottajat ovat hyvin erityinen ryhmä, ovat viisaita ja osaavat laskea, eivätkä anna kyllä pettää itseään. Täällä puhuttiin tästä jaon oikeudenmukaisuudesta, ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitää puhua tästä, ja olen samaa mieltä, että edellinen puheenjohtaja myöskin puhui. Minustakin erot jäsenvaltioiden kanssa ovat olemassa, mutta erot jäsenvaltioiden sisällä ovat vielä suurempia. Ja minusta on yllättävää, että se on jäänyt näin selväksi nämä ero. Ja onko tämä sitten reilua jakoa? Ei siis tämä puhua pelkästään jäsenvaltion välisestä jaosta, vaan myöskin jäsenvaltion sisäisestä jaosta. Tätä pitää myös kehittää. Ja lopullinen, lopuksi vielä kysymys talousarvioon ja suoriin maksuihin. Mitä, mitä olet näistä degressiivisestä suorien maksujen yhdistämisestä? Sitten vielä merkintäasiat. Hyvä, että mainitsitte merkintäasiat. Meidän pitäisi katsoa tätä asiaa vielä ja toimitikin auttamaan siinä, että byrokratia voidaan poistaa. Ja konkreettinen kysymykseni tähän liittyen on se, että vaikka lampaiden merkinnät. Tästä on puhuttu usein valiokunnassa ja olemme sitä mieltä, että vaikka lampaiden suhteen tässä on liioteltu byrokratian kanssa. Aiotteko katsoa tätä kenttää uudestaan? Koska minun mielestä lammasmerkinnät, PK, tai pienet yritykset ja keskisuuret yritykset ovat kyllä joutuneet aikamoiseen byrokraattiseen myllyyn. Toki myöskin edustaja Kinnesiä, kun puhutaan juuri munivien kanojen häkkioloista. Tässä on hyvin erilaista täytäntöönpanoa Euroopan unionissa, joka johtaa jotenkin kilpailun vääristymiseen. Kiitoksia. Sitten Jorkos Papastansos. Θα ήθελα να ευχηθώ Kiitokset puheenjohtajani. Niin minä haluaisin toivottaa teille nyt mitä parhainta on menestystä puheenjohtajakaudeksenne ja rohkeutta ja myös itse ministerille. Se viesti, jonka tästä nyt haluaisin välittää tämän tästä eilisen päivän kokouksestamme komission jäsen Joloshin kanssa, jos haluaisi vetää yhteen keskustelun eilisestä, niin meidän täytyisi pikemminkin nyt näitä rahoitusnäkymiä 2014-2020 nostaa ylöspäin komission ehdotuksessa, eikä suinkaan laskea näitä summia. Hyvä ministeri, minä haluaisin myös huomauttaa, että tämä ulko ulkosuhteet maatalouspolitiikassa ovat hyvin merkittäviä ja tämä toki tarkoittaa myös suhteita maailman kauppajärjestöön. Ja minä haluaisin tukea sitä, mitä kollegamme Mäkkines jo ehti sanoa. Sitten elintarviketurvallisuudesta ja myös vastavuoroisuudesta ja tasa-arvoisista säännöistä, niin tämä kaikki tarkoittaa juuri tasapainoista ja oikeudenmukaista kaupankäyntiä maataloustuotteilla myös kansainvälisellä tasolla. Sitten Dohan neuvotteluista jotka ovat nyt jääneet jumiin, ovat jääneet umpikujaan kaikista mahdollisista julkilausumista riippumatta ja huolimatta kaikista huippukokouksista, G20-kokouksissa ja siellä on kaikenlaisia aikatauluja määritelty ja edistystä luvattu ja niin poispäin, mutta ei kuitenkaan mitään tapahdu käytännössä, ei tämä näy tosi, elämässä ja aina vain kaikenlaisia lupauksia tulee. Minä haluaisin nyt tehdä tällaisen ehkä uuden ajatuksen maataloustuotteiden virrasta 7 prosenttia ne edustavat maailman kaupasta, mutta se on kuitenkin pääongelma, juuri tuo piikki näissä kaikissa neuvotteluissa Dohan kierroksella. Ja, ja mehän tiedämme, että maatalousala edustaa erityisen merkittävää merkittävää roolia monissa valtioissa ja tiettyjen tuotteiden osalta erityisesti, ja, kun, ja myös meille, kun me puhumme näistä poliittisista sopimuksista ja teemme poliittisia arvioita. Minun ehdotukseni olisikin nyt tällainen kahden asian yhteenliittymä. Voi, me, me emme voi ne jättää maatalousalaa ulkopuolelle kansainvälisistä Dohan neuvotteluista muiden kappaleiden eteenpäin viemiseksi, kun meidän tavoitteemme, päätavoitteemme näissä neuvotteluissa Dohan kierroksella kuitenkin on se, että yhtenäisesti voitaisiin ottaa mukaan kaikki kansainvälisen kaupan valtiot ja myös kehittymässä, kehittymässä olevat valtiot ja tämän kansainvälisen järjestön kautta tukea näitä kehittymässä olevia valtioita valtioita, Ja minä uskoisin, että kun me saamme jotkut kappaleet neuvotteluissa päätökseen, niin voimme luoda myös uutta dynamiikkaa näille neuvotteluille maatalouskysymyksissä. Ja tätä, tämä neuvo- ehdotus pitäisi varmasti tulla unionin puolelta. Ajatus olisi juuri se, että voitaisiin luoda tällainen maailmantason ma- maatalousjärjestö, erillinen järjestö, joka vastaisi maatalouskysymyksistä. Ja se saisi tehtäväkseen ratkaisujen löytämiseen, maataloustuotteiden turvalli- elintarviketurvallisuuteen eri, eri kriteerein ja myös sitten käsittelisi näitä kauppakysymyksiä. Ja mielestäni nykytilanteen huomioon ottaen tällainen institutionaalinen kehys, joka nyt on olemassa, pyrkii ratkaisemaan valtavan määrän kysymyksiä maailman kauppajärjestössä. Nämä neuvottelut usein riippuvat ma- maatalous päätöksistä, mutta eivät välttämättä tee parhaita päätöksiä, jos meillä olisi tällainen oikea uusi järjestö, joka käsittelisi vain maatalouskysymyksiä, se olisi hyvä. Myös ympäristö on yksi etusia kysymys ja siellä pyritään sitten käsitellä näitä kauppakysymyksiä ympäristökysymysten näkökulmasta. Tätä voisi esittää maailman kauppajärjestölle. Tämä, tämän haluaisin sanoa ja menestystä vain kaudellenne. Luis Capula Kiitoksia, Jus Santos. Olkaa hyvä. obrigado, senhor ministro. Já... Kiitokset, ministeri. Niin minä jo sainkin toivottaa teille yksityisesti onnittelut ja menestyksen toivotukset puheenjohtajakaudellenne, mutta toistan sen nyt tässä ja tahtoisin myös onnitella teitä niistä kunnianhimoisista suunnitelmista, joita teillä on puheenjohtajakautena ajaksi ajateltuna. Ensiksi haluaisin esittää muutaman peruskysymyksen varsinkin siitä, mikä on puhe- Puolan puheenjohtajakauden suunnitelma talousarvioksi. Tietänette, että täällä talossa pohditaan asiaa kovasti ja mitään, että maataloutta varten talousarvio on liian pieni ja haluaisinkin tietää, miten puheenjohtaja aikoo asiaa kehittää, jotta asiaan ehdotus etenee myönteisellä tavalla. Ja toiseksi kysyisin tästä tasa-arvosta. Tämä on Puolan kannalta hyvin tärkeä asia. Jäsenvaltioiden välinen tasapuolinen jakojärjestelmä. Mitä ajatuksia Puola on tähän ajatellut? Voi Jose Pove seuraavaksi. Oui, euh, je niin. aussi que qu'on puisse travailler là dans les... Niin, tässä seuraavaan puoli vuotta teemme Puolan maatalousministerin kanssa työtä ja uskon, että tämä on hyvin hedelmällistä. Kuten sanoitte omassa puheenvuorossanne, niin Puola on suuri maatalousvaltio ja sillä on äh, hyvin vahva maatalonpoika tausta ja siellä edelleenkin maanviljelijät ovat hyvin merkittävässä paikassa, merkittävää paikkaa näytelleet tuossa Puolan muutoksessa ja myös maaseudun solidaarisuusliikkeessä. Tämän halusin sanoa tässä aluksi. Te erityisesti korostitte muutamia kohtia varsinkin tuota tasapainoa tuen jakamisesta maanviljelijöille ja valtioille. Minusta tämä on hyvin keskeinen kysymys. Meillä ei ole minkäänlaista johdonmukaista maataloudellista Eurooppaa, jos jäsenvaltioiden välillä ja maanviljelijöiden välillä ei ole jonkinlaista tasa-arvoa ja tasapainoa. Pienet valtiot saavat erityistukia Soros on tätä nyt ryhtynyt pohtimaan ja tämä keskustelu varmasti alkaa lainsäädäntöehdotusten muodossa teidän puheenjohtajakautenne aikana ja Puola on hyvin laaja maa, maaseutuverkosto ja tämä kysymys aivan varmasti kovasti teitä kiinnostaa. Tämä ensiksi. Ja toiseksi haluaisin esittää seuraavan asian. Se liittyy tähän maatalousteollisuuteen. Puhuitte jo ympäristöstä ja kansainvälisistä markkinoista ja niihin liittyvistä kysymyksistä ja meitä kovasti nykyään näiden suurten teollisuuskonsernien toiminta haittaa, kun esimerkiksi ne pyrkivät ottamaan ylivallan maataloustuotannossa ja myös keskittää tätä e, eläintuotantoa, varsinkin sikataloutta keskittävät. Erityisesti mietin sitä, mitä tapahtuu tuolla idässä, varsinkin Puolassa ja etenkin Romaniassa, myös muissa valtioissa. Tässä täytyy toimia hyvin varovaisesti, koska e, nämä konsernit harjoittavat sellaista politiikkaa, jotka ovat täysin maataloustuottajia ja tuottajajärjestöjä periaatteita vastaan. Ja kolmannen Kolmanneksi vielä otitte esille yhden merkittävän asian. Me nimittäin käydymme keskustelua myös geenimuunnelluista tuotteista. Tiedätte, että viime viikolla parlamentti hyväksyi äänesti ehdotuksista uusiksi säännöksi, säännöiksi GMOiksi ja valtioissa Puola oli tässä mm, tulilinjalla pitkän aikaa ja haluan nyt tietää, mitä mieltä olette asiasta. Kiitokset. Grazie Kiitoksia. Reime seuraavaksi ja sitten Mäken Osli. Kiitoksia, että tulit tänä paikan päälle ja että käytte keskustelua meidän kanssamme. Haluaisin jatkaa siitä, mitä täällä on todettu. Mitä toisaalta puhutaan siitä, että maatalous pitää ottaa huomioon kauppa suhteissa, mutta mitä pitää katsoa myöskin meidän standardejamme. Ja mä kiinnostavan oikein mainitsi, että olemassa olevia säännöksiä ja lainsäädäntöä pitää panna täytäntöön yhdenmukaisesti Euroopassa. No, tämä häkkikannat on yksi esimerkki tästä. Tämä kaikissa jäsenvaltioissa pantu täytäntöön samalla tavalla. Ja tämä on myöskin yksi asia, mitä voidaan neuvotella sitten näissä ulkoisissa neuvotteluissa, että voidaan vaatia standardeja, jos halutaan tiettyjä standardeja noudattaa. Mutta jos ei Euroopan sisälläkään pysty näitä panemaan täytäntöön, niin näen, että tässä on kyllä aikamoinen työkenttä, jolla pitää vielä edistyä ja aika nopeasti. Meillä on suuria toiveita, että maatalousmaana te tuette tätä, että nämä asiat otetaan hoitoon. Toiseksi olen erittäin tyytyväinen, että teemat kuten terveys on hyvin korkealla teidän agendallanne ja myöskin elintarviketurvallisuus. turvallisuus sitten tulevaisuudessa tulemme näkemään, että elintarviketurvallisuus on edenkin yhä tärkeämpi asia. Eikä voi kieltää myöskin sitä, että ihmisten määrä lisääntyy maailmassa. Ja Eurooppa on yksi suuri elintarviketuotantoalue, se pitää käyttää hyväksi. Ja kun puhutaan varojen reilusta jaosta meidän pitää katsoa myöskin degressioasioita, koska tämä liittyy myöskin siihen, kuinka suuri yritys on kyseessä. Tähänkin pitää olla jonkunnäköinen reiluus. Sitten haitta-alueiden asia on tärkeä. Ikävä kyllä me päässeet keskustelussa eteenpäin, mutta jos emme ratkaise tätä ongelmaa, niin kyllä maataloustuottajien keskuudessa herää tiettyä tyytymättömyyttä. Ja se pitää myöskin ymmärtää etenkin aina kaikki fyysisesti haitta-alue, ole aina rahoituksellisesti äh, haitta-alue, mutta joissain asioissa kyllä näin voi olla myöskin. Tässä minun kommenttini ja odotan innolla vastauksia. Grazie, Betta. Kiitoksia, Martin Osling. Ja ministeri, Hyvä ministeri, puhuimme jo aamulla aikaisemmin yhdessä ja nyt vielä kysymys. Parlamentti on puhunut selkeää kieltä YMP-uudistuksesta. Miten te näette tämän? Kuinka nopeasti neuvosto pääsee yhteiseen kantaan? Minä näen, että täällä on kyllä ongelmia, koska aika kuluu ja tarvitaan nopeaa uudistusta – jos voisitte ottaa vaikka omaksenne nämä parlamentin erotukset ja, ja sitten viedä nämä läpi neuvostossa, niin kyllä tällä tavalla päästäisiin nopeammin yhteisymmärrykseen. Kysymys, joka, joka koskee monia asioita täällä. On, on myös vaikka kuinka voidaan ottaa tuki mukaan vaikka työvoimamäärä tai ympäristömääräykset. Miten te näette tämän? Onko tähän joku kommentti teidän hallituksen taholta? Sitten mainitsit myöskin siemen viljan. Tähän on tulossa Sanko-pääosaston irtus, ja se onkin jo pöydällä, että Euroopassa pitäisi vapauttaa helpottaa ja yksinkertaistaa asiaa. Miten te näette tämän asian? Minä nimittäin katson komissiotuksia vähän huolestuneena. Ja viime viikolla meillä oli hyvin tärkeä äänestys parlamentissa. Geeniteknologian tulevaisuuteen liittyen. Meillä oli mietintö, jossa puhuttiin selkeästi sen puolesta, että pitäisi suojella enemmän geeniteknologian vapaata maataloutta, eli pitäisi suojella sitä maatalousosaa, joka ei käytä geeniteknologiaa hyväkseen. Tämä on myöskin meidänkin etujen mukaista. Sitten Rodes totesi täällä jo maitoasian, ja kuten voi kuulla teidän kommenteista, niin te ette ole täysin tyytyväinen tämänhetkiseen järjestelmään. Tällainen hiljainen muutos ei ole onnistunut, joten pyytäisin teidän kommentteina, miten te näette maitoalan kehityksen tulevaisuudessa. Ei varmaankaan vielä loppuvaiheessa tässä keskustelussa. Varmaan tämä jatkuu vielä vuonna 2015 jälkeenkin. Grazie Martin. Kiitoksia. Albert tee seuraavaksi. Ja tämän jälkeen James Nichols. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan pyytää anteeksi, että olen tässä poissa vähän aikaa, koska minulla oli muita tapaamisia, mutta pyrin tulemaan nopeasti paikan päälle. Vuosta 90 lähtien olen käynyt usein teidän maassanne, koska olin Saksan parlamentin maatalousvaliokunnan ja sitten myöskin täällä Euroopan parlamentissa myöhemmin sitten. Kun kävin siellä, niin näen aina kuinka positiivisesti maanne on kehittynyt juuri maaseutualueilla – aina parin vuoden välein näki, kuinka Puola kehittyy positiiviseen suuntaan. Juuri maaseutu ja nuoret ihmiset ovat olleet hyvin kovasti ponnistelleet siellä. Ja nyt odotankin paljon Puolalta puheenjohtajana tämän puolen vuoden aikana. Ja mitä panokset tulee tuomaan eurooppalaiseen maatalouspolitiikkaan? Monet tähän näkyvät täällä ongelmia, mutta minusta te olette kyllä toivon kipinä eurooppalaisessa maatalouspolitiikkaa. Uskon, että puoli tulee viemään eurooppalaista maatalouspolitiikkaa hyvän matkaan eteenpäin. Ja kuulikin tänään teiltä kommentteja tähän liittyen. Eihän saa olla niin, että tämän kaiken uudistuksen jälkeen mukaan tulee lisää byrokratiaa eurooppalaisille maataloustuottajille. Kyllä meidän pitää kaikkien taistella tätä vastaan ja odotan innolla tätä yhteistä taistelua yksinkertaisemman maatalouspolitiikan puolesta. Ja sitten myöskin tänään mainitsitte se, että meillä on myöskin hyvin tuottava maataloussektori. Puoli miljardia ihmistä saavat ruokansa Euroopasta. Ja meillä on myöskin panoksemme maailman ruokatalouteen. Ja olin erittäin tyytyväinen, kun totesitte tähän liittyen, että meidän pitää julkisesti sanoa selkeästi, että eurooppalainen maatalous on maailmanlaajuisesti kestävin maatalous. Tietenkin teillä on tiettyjä puutteita Euroopassa, niitä pitää vielä pyrkiä poistamaan, mutta uskoisitte seuraavan puolen vuoden aikana tehottoman panoksen tähän. Että voimme todeta sitten julkisuudessa, että EPP yhdessä meidän kollegamme kanssa tulemme tukemaan teitä tässä työssä. Kiitoksia. Grazie Albert. James Nicholson seuraavaksi. <clears throat> Uh, thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti vai muutama asia. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja todeta, että elämme hyvin mielenkiintoisia aikoja nyt, kun rahoituskehys tulee esille. Kun minä tulin parlamentin jäseneksi, niin yhteinen maatalouspolitiikka oli 55 prosenttia ja vähän enemmänkin budjetista. Nyt se on 39 ja jotakin. Missä näette sen olevan vuonna 2020? jatkuuko tämä alamäki yhteisessä maatalouspolitiikassa? Voimmeko me täyttää tällä menolla tulevaisuuden tarpeet? Tämä on se kysymys, joka meillä kaikilla on mielessämme. Jos me emme tue elintarviketuotantoa niin, että maanviljelijät voivat tuottaa ruokaa, niin kuluttajien täytyy maksaa lisää supermarket tien kassoilla, koska mitään äh, sellaista käsitettä ei ole olemassa kuin halparuoka. Voisin myös yhtyä niihin, jotka ovat todenneet, että teillä on vastuu siitä, että ensi vuoden tammikuussa täytäntöönpanovaihe on, on ikään kuin valmisteltuna niin, että todella päästään työn touhuun. Teillä on tässä suuri vastuu niin, että todellakin säännöt otetaan käyttöön ja täytäntöönpannaan. Haluaisin kuulla vielä hieman lisää näkemyksistänne tästä maitopaketista. Jossain määrin nyt maanviljelijät ovat saaneet tietoa tästä, mutta haluaisimme tietää, missä oikein mennään. Siinä to- toisaalta käsitellään tuottajien tilannetta ja toisaalta taas jalostajien tilannetta ja miten nämä sopivat yhteen. Mutta minusta tässä ei huomioida riittävästi vähittäismarkkinoiden roolia. Eli tämä jää ikään kuin poissa olevaksi. Se vaietaan Oikeastaan me puhumme vasta vuodesta 2017, milloin ensimmäistä kertaa tämä voisi olla toimiva järjestely, koska tänne on vielä niin paljon aikaa. Mutta jos, jos me tässä nyt mokaamme, jos tämä menee pieleen, niin jos me emme pysty valvomaan markkinoiden viemää osuutta, niin mikä tilanne sitten tulee olemaan? Miten me pystymme valvomaan tätä? Tämä on minun suuri pelkoni sen suhteen, mitä jatkossa tapahtuu. kun ajatellaan nimenomaan maitosektoria, ja nyt kun keskustelen ihmisten kanssa, niin heidän on hyvin vaikea havaita, onko tässä jonkinlaista pehmeän laskun mahdollisuutta uudistukseen. Olisin kiinnostunut kuulemaan näkemyksistänne sen suhteen, mitä puheenjohtajakaudellanne pyritte tekemään. Tämä on niin äärettömän tärkeää, että tämä maitopaketti, jos siinä nyt aiotaan siirtyä kiintiöistä sopimuksiin, niin, niin tämän täytyy olla toimiva ratkaisu ja sen täytyy olla käytännössä toimiva myös maanviljelijöiden kannalta. Kiitos. Thanks Jim. On Revole. Edustaja Ajuuso seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tästä saapumisestanne tänne. Mitä parhainta menestystä. Teillä ei ole suinkaan helppo työ edessänne. Olen samaa mieltä kuin Martinez tässä ennen ja mielestäni, ja McGuinness tässä ennen. Mielestäni yhteinen maatalouspolitiikka nyt näyttää kyllä pysyvän jäissä tällaisella talousarviolla ainakin muutamissa valtioissa. Ja maataloustuottajien tulevaisuus ei näin ole mitenkään kehuttava. Aina vähemmän saa tuloja, ja se kannattaa aina vähemmän. Mä tuo, maataloustuottajilla on aina enemmän veroja, enemmän rehuut ja eläinruo, eläinten ruoka maksaa aina vain enemmän ja jäädään aina näiden kilpailevien valtioiden jalkoihin. Näin, ja meidän, me olemme kyllä tehneet kovasti sääntöjä eläinten hyvinvointia varten ja, e, ja elintarviketurvallisuutta varten ja GMO-tuotteita varten. Se on tietysti tärkeää, mutta se ei riitä. Meillä on Euroopassa ongelma myös elintarvikeketjussa ja tämä tämä elintarvikkeiden keskittyminen on niin valtava, että se vaikuttaa suoraan elintarvike maataloustuottajiin samoin kuin kuluttajiin, kuluttajiin ja heidän valintoihinsa suurmarketeissa. Puheenjohtajakauteni aikana ehkä voitaisiin tätäkin kysymystä käsitellä. On esitetty usea puheenvuoro jo siihen, miten jaetaan varat jäsenvaltioiden välillä, mutta myös jäsenvaltioiden sisällä. Miten puheenjohtajakauten aikana aiotaan tätä ongelmaa käsitellä? Aiotaanko ottaa huomioon eri alojen eroavaisuudet, koska muuten ajaudutaan siihen vaaraan, että hylä, tämä maataloustuotanto kokonaan hylätään ja se ei kannata enää alkuunkaan, Täytyisi olla kuitenkin jonkunlainen perusvähimmäistulo pystyä elämään, jonka pohjalta pystyä elämään maataloustuotannossa. Sitten elintarviketurvallisuudesta. Pelkästään tämä myynnin edistäminen muissa ja valtioissa ja unionin ulkopuolella ei auta eurooppalaisten tuotteiden kulusta, kulutukseen Euroopan sisällä eikä Euroopan ulkopuolella. Uskon, että Puolassa on valtavat määrät sellaisia tuotteita, joita Etelä-Euroopassa ei kukaan tunne. Ja tämä on hyvin ikävää. Euroopan sisäisten tuotteiden myynnin edistäminen olisi myös hyvin tärkeää elintarviketuotannon kehittämisessä ja myös sitten eh, vähentäisi hiilidioksipäästöjä siinä määrin, kun näitä tuotteita sitten vietäisiin kauas Euroopan ulkopuolelle, olisi järkevämpää kuljettaa niitä Euroopan sisällä. Mutta menestystä teille! Grazie onorevole Juso, Oleniczka e poi Bardzo panie przewodniczący, e, witam również bardzo serdecznie pana ministra. Przepraszam. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa ministerin tervetulleeksi osaltani. Valitettavasti en voinut olla paikalla silloin, kun ministeri piti alustuspuheenvuoronsa. Meillä on toisessa valiokunnassa myös vieras joten minä olin siellä paikalla. Haluan kuitenkin onnitella Puolan hallitusta valinnoista puheenjohtajakauden ohjelman suhteen. Monet valituista aiheista ovat meille hyvin tärkeitä. Prioriteetit sopivat hyvin yhteen meidän tarpeittemme ja ajan haasteiden kanssa. Nyt käydään hyvin vaikeita neuvotteluja yhteisestä maatalouspolitiikasta – ja on hyvä, että puheenjohtajan valtio on nimenomaan omaksunut nämä kannat. Teidän näkemyksenne maataloudesta ovat hyvin tiedossa. Ja kanta oikeastaan voidaan tiivistää seuraaviin aihealueisiin. Me, me tarvitsemme taistelua riittävistä, riittävästä varoit, rahoituksesta maataloussektorille – EUn maatalouden kokonaisuutena täytyy pystyä kehittymään hyvin ja oikeaan suuntaan. Haluaisin korostaa kovasti sitä, että olen tyytyväinen, että kautenne aikana me teemme hyvää tiimityötä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tekevät teidän alaisuudessanne työtä ja joilla on paljon kokemusta, jotka ovat päteviä alallaan. Ja sanon tämän kaiken sen takia, että haluan tehdä aivan selväksi, että me todellakin tarvitsemme lainsäädäntöpakettia, jotta puheenjohtajavaltio voi tarttua haasteisiin mahdollisimman hyvin. Kaikki prioriteetit nimenomaan liittyvät jollakin tavalla tähän lainsäädäntöpakettiin, ja jos sitä ei saada, niin, niin eihän tuloksia synny. Me emme saa jäsenvaltioiden kantoja neuvottelupöytään ja näin ollen asiat eivät etene. Pääkysymys, minkä haluan esittää teille, on, on se, mikä on tämänhetkinen neuvottelutilanne. Onko toiveita siitä, että paketti saadaan käsittelyyn syyskuussa? Ja toinen hyvin tärkeä kysymys on tietysti rahoituskehys. Te Olette jo järjestäneet kuulemisia tästä aiheesta. Mikä on jäsenvaltioiden kanta kysymykseen? Ovatko ne valmiita puolustamaan sitä ehdotusta, jonka komissio tekee? Me tiedämme teidän kantanne. Te haluatte aivan oikeutetusti lisää rahoitusta. Mutta mikä on muiden maatalousministerien kanta tässä kysymyksessä? toinenkin kysymys, joka on jo esitetty, nimittäin elintarvikelaatu, paketti, mikä tulee olemaan sen laajuus, aikataulu, soveltamisala. Haluaisimme, että komissio esittelisi myös toimenpiteitä, jotka liittyvät menekin edistämiseen. Me olemme aika lailla hyviä maataloustuotteiden äh, edistämisessä, promotoimisessa, mutta tässä kyllä olisi varmasti hyötyä myös siitä, että EU ottaisi mallia Puolastakin. Sitten kysymys, joka aiheuttaa usein paljon ongelmia ja konflikteja, joka on jonkinlainen heikko kohta unionissa. Viittaan tässä luonnollisesti suhteisiimme Venäjän federaation. Haluan vedota kaikkiin parlamentaarikkoihin niin, että asiaan saataisiin solidaarisuutta. Joillakin on mahdollisuus viedä Venäjän federaation vihanneksia, kasviksia, tuoreita tuotteita ja toisilla taas tätä mahdollisuutta ei ole. Haluaisin kuulla ministerin suusta, mikä on tilanne tällä hetkellä. Ja loppuun vielä kerran haluaisin korostaa sitä, että näyttää olevan hyvin vankka sitoumus näihin asioihin ja olemme tyytyväisiä. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeiseksi George Lyon. Ole hyvä. Uh, thank you, President. Uh... Kiitoksia, Kiitoksia puheenjohtaja ja ministeri. Hyvä nähdä teille täällä. Pari lyhyttä kysymystä. Voisitteko antaa teidän vastauksenne komission eduttu talousarvioon ja tähän uuteen rakenteeseen, jossa 50 miljardia puntaa ottaa pois meidän monivuotisesta talousarvioehdotuksesta. En usko, että rahaa koskaan käyttää maatalous, tar, maataloustarkoitusperiin, ja mistä hyötyä tästä ei ole. Mitenkin, mikä teidän kantanne on tähän? tähän niin sanottu kolmanteen pilariehdotukseen, joka on komission budjettiehdotuksessa mukana. Koska emme koskaan saa mitään selkeää osviittaa sen, miten tämä tullaan käyttämään, vastuukomissaari ei kertonut tätä sen tarkemmin. Katoako tämmöistä loppuvuodesta automaattisesti vai kuinka? Minne otsakkeeseen nämä menee? Sitten vielä toinen asia. Komission lakiehdotus lakiehdotukseen GMO-tuotteista. Yllättäen parlamentti päätti tukea tätä ehdotusta Strasbourgin täysistunnossa. Ja miten te ajatte jatkaa tässä asiassa? Onko tämä prioriteetti asia teillä, että edistetään tässä asiassa neuvostossa? George. Kiitoksia, George. Hyvä ministeri Marek, tässä ovat olleet nämä puheenvuorot, kuten olet kuullut ne. Täällä on paljon huolenaiheita, mutta myöskin kunnianhimoisiakin ehdotuksia on tehty. Joten toivottavasti nämä kuusi kuukautta teidän puheenjohtajakaudenne kautenne, sinä aikana saadaan tärkeitä tuloksia aikaiseksi. Nyt teille loppupuheenvuoro. Ole hyvä, Marek. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie. Puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, aluksi haluan sanoa, että kuuntelin tarkalla korvalla teidän näkemyksiänne. Olen ollut maanviljelijä pitkään, useassa sukupolvessa sukumme on ollut maanviljelijöitä, olen ollut parlamentin jäsen niin ikään pitkään ja tämä keskustelu ja sen korkea taso osoittaa, että me varmasti pääsemme yhdessä oikeaan suuntaan. Me tarvitsemme toki aikaa näille keskusteluille ja meidän täytyy kaikkien varustautua kärsivällisyydellä. Mutta uskon, että kyllä tästä selvitään. Nyt Puhun teille puheenjohtajavaltion edustajana. Minun on hyvin vaikea ilmaista omia henkilökohtaisia kantojani, mutta nimenomaan kysyitte tietyissä aiheissa minun henkilökohtaisia kantojani, joten kyllä minä ne teille kerron. Mutta heti alkuun meidän täytyy löytää olosuhteet kompromisseille neuvostossa. Ja jos sallitte, älkääkä loukkautuko, loukkaantuko, meidän täytyy käyttää hyödyksemme Euroopan parlamentin aikomuksia ja hyvää tahtoa niin, että yhdessä neuvoston kanssa voimme tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat hyviä viljelijöille, tuottajille ja tätä kautta myös kuluttajille. Haluan korostaa nimenomaan sitä, että emme me maanviljelijät ja tuottajat tuota omaksi huviksemme, vaan, vaan teemme työtämme kuluttajien hyväksi. Meidän työmme päätavoite on tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita maataloustuotteita. No niin, hyvin pitkä lista kysymyksiä minulle esitettiin. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, me aloitamme keskustelut maatalouspolitiikan uudistuksesta niissä puitteissa, joita meille ehdotetaan monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Maatalousalalla me olemme oikeastaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuskeskusteluissa ilman jälkijunassa ainakin kaksi vuotta. 2008 oli välitarkastus ja meillä on hyvä mahdollisuus, olisi ollut mahdollisuus käyttää tätä kahden vuoden aikaa hyödyksemme niin, että olisimme määritelleet sen, mitä me haluamme uudistaa. Me jäimme odottelemaan rahoituskehystä ja pelkäänpä, että me kaikki täällä olemme ikään kuin rahoituskehyksen panttivankeina. Ja jotenkin meidän täytyy kuitenkin pyrkiä kompromissiin tämän puitteiston raameissa. No niin, Tietysti päätavoitteemme on yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen ja kaiken täytyy pyrkiä tähän. Me olemme määritelleet tiettyjä seikkoja, jonka kautta tähän pääsemme ja horisontissa näkyy jo totta kai maataloussektori ja, to, sektori ja toisaalta maatalouspääosasto, mutta yksin maatalouspääosasto ei suinkaan päätä sitä, miten ne miljardit, jotka ää, pannaan syrjään, sitten vapautetaan ja käytetään. Useat, mukaan luettuna George Lyon, ilmaisivat huolen siitä, että palaavatko nämä rahat koskaan sitten maatalouden käyttöön. Todellakin meidän täytyy esittää se kysymys, onko tällä tavalla esitetty rahoituskehys asianmukainen meille, meille jotka puolustamme maataloutta. Edustaja Papastamkos esitti kysymyksen, joka liittyi budjettikysymyksiin ja ulkoiseen politiikkaan, Merkosuur- ja Doha-neuvotteluihin ja niin edelleen. Meidän täytyy hyvin selkeästi ymmärtää tällä hetkellä, että maatalous on tavallaan kauppapolitiikassa jonkin panttivankin niin ikään myös muiden muiden kuin maatalouskysymysten neuvottelujen takia. Täytyy pohtia sitä, pitäisikö nyt erottaa maatalous näistä neuvotteluista. Näin ei tule käymään. Me emme voi asettaa maataloutta minkälaiselle uhrialttarille muiden neuvottelujen takia. Luonnollisesti me puhumme standardeista, elintarvikkeiden laadusta. Standardeja vaaditaan EUn tuottajilta. Ja tämä kaikki luonnollisesti liittyy markkinoiden avaamiseen ja vapauttamiseen maataloustuotteille. Tällaisia standardeja ei välttämättä ole odotettu tai oletettu saatavan tälle alalle. Usein luonnonympäristö kärsii näistä toimista. Meidän tehtävämme kuitenkin on huolehtia myös luonnonympäristön tilasta Euroopan unionissa. Kenties tarvittaisiin syvällisempiä keskusteluja, jos me odotamme, että EUn maataloustuotteiden täytyy täyttää näin korkeatasoiset vaatimukset, niin kenties sitten olisi asianmukaista todellakin esittää samat vaatimukset myös tuonnin suhteen. Näin me pääsisimme tasa-arvoon eu viljelijöiden ja muun maailman viljelijöiden kesken. No budjettistrategiaan. Keskustelu on vasta alkuvaiheessaan. Sikäli kun minä näen, niin mitään ei ole vielä lopullisesti lukkoon lyöty. Nyt paljolti kaikki riippuu meistä ja siitä, saammeko me poliitikot ja veronmaksajat vakuuttuneeksi siitä, että yhteinen maatalouspolitiikka on budjettinsa arvoinen, ainakin sillä tasolla budjettinsa arvoinen kuin mitä budjetti tällä hetkellä on. Luonnollisesti tätä budjettia täytyy rationaalisesti myös hyödyntää. Jos nyt kysytte minulta suoraan näistä suorista maksuista. Täällähän esitettiin muutamia tämän suuntaisia kysymyksiä. Oikeastaan voisin esittää tähän vastakysymyksen. Tilanne, jossa Latvian viljelijät saavat 94 euroa per hehtaari ja ranskalaiset saavat noin 350 euroa hehtaari. Onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa? kun maksut irrotetaan tuotannosta, ja jos taas tuetaan sellaista tuotantoa, joka ei ole kannattavaa, oikeastaan vain tuotetaan omiin tarpeisiin rehua, niin onko tämä kilpailukykyistä maataloutta? Jos vaikkapa hinta, mikä saadaan esimerkiksi ohran tuotannosta, on kolminkertainen verrattuna Latviassa saataviin maksoihin, niin, niin onko tämä oikeudenmukaista ja onko tämä kilpailukykyistä? Tätä voidaan kysyä. Tietysti täytyy muistaa myös se, että byrokratia on kahlinut meitä aika lailla. Jopa saman valtion sisällä maksut ovat olleet kovin eroavaisia. Useaan otteeseen on voitu todeta, että meillä ei oikeastaan ole yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se on yhteistä pelkästään nimensä puitteissa. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja yhtä monta maatalouspolitiikkaa. Ne ovat nyt niin eriytyneitä, että ei niitä voida oikeastaan enää vertailla edes keskenään. Jos me katsomme kasvun lähteitä Euroopassa, niin minä edelleenkin väitän, että maatalous voi olla yksi kasvusektori Euroopassa, mutta tämä tietysti edellyttää sitä, että me perehdymme EUn maatalouteen lyhyellä aikavälillä vuoteen 2020 mennessä ja myös pitkällä aikavälillä aina vuoteen 2030 saakka. Jos me pääsemme yhteiseen näkemykseen ja sopimukseen esimerkiksi yhteisistä suorasta maksusta, uudistuksesta yhteiseen maatalouspolitiikkaan, voimme lisätä tuotantomme ja varmistaa sen, että olisimme omavaraisia elintarviketuotannossa. Viimeisten 20 vuoden aikana ongelma on ollut pikemminkin päinvastainen. Ei ole pystytty hallitsemaan ylituotantoa ja markkinat ovat häiriytyneet tästä syystä. Nyt kuitenkin elämme aivan toisenlaisessa maailmassa ja tarpeet ovat aivan toisenlaiset. Kaikki sanovat, että vuonna 2050 me tarvitsemme 80 prosenttia 100 prosenttia enemmän elintarviketuotantoa kuin tänä päivänä. Jossainhan nämä ruu, tämä ruoka on tuotettava. Tapahtuuko se niin, että metsiä hakataan yhä enemmän vai niin, että tuotantoa tehostetaan, parannetaan niillä maatalousalueilla, joilla jo nyt tuotetaan elintarvikkeita? ja arvioidaan sitä elintarviketuotannon kasvupotentiaalia, joka meillä on Euroopassa eri alueilla. Monissa kommenteissa viitattiin epäsuotuisassa asemassa oleviin alueisiin ja olosuhteisiin. Meillä on toisessa pilarissa väline, joka on operationaalinen tässä tarkoituksessa. Me haluamme kestävää, kannattavaa maataloutta. Haluamme harjoittaa maataloutta myös epäsuotuisemmilla alueilla. Ja nimenomaan maksut huomioivat sen, että kustannukset ovat korkeammat tietyillä alueilla. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on asianmukaisempi eh, huomioitavaksi ensimmäisessä pilarissa. Jos kysytte minulta, mikä minun näkemykseni on suorista maksuista, niin komission tiedonanto viime marraskuulta oli sellainen, että tässä on ikään kuin päällekkäisiä tasoja. Minä argumentoisin, että pääkriteerin näillä alueilla tulee olla se, että meillä on kaksi kriteeriä tietysti se, että maataloutta pitää harjoittaa, tämä vaikuttaa maksutasoon, ja toisaalta taas maksujen on oltava sellaisella tasolla, että niillä on myös arvoa esimerkiksi ympäristön kannalta. Jos me nyt haluamme ympäristön ja maaseutuympäristön säilyttää tuleville sukupolville. Luonnollisesti viljelijälle aiheutuu lisäkustannuksia siitä, että hän huolehtii myös ympäristöstä. Meidän täytyy myös perehtyä siihen, missä määrin jäsenvaltiot ovat sitoutuneita näihin aiempiin maksutasoihin. Usein käydään pitkiä keskusteluja ensimmäisestä pilarista. Miksi näin on? No, no siksi, koska siellähän se suurin raha on. Ja ensimmäisen pilarin puitteissa sen suunnitelman mukaisesti, jota juuri kuvailin, meidän pitäisi maksaa viljelijöille nimenomaan siitä, että he huolehtivat korkeasta elintarvikkeiden laadusta, eläinten hyvinvoinnista ja ympäristöstä huolehtimisesta. Tätä, tämä on laskettavissa oleva muuttuja. Se voidaan laskea eri alueiden suhteen ja myös tilakohtaisesti. Niin ikään täytyy huomioida investoinnit kilpailukykyyn, innovaatiot, kehittämistoiminta, investoinnit uusiutuviin energianlähteisiin, ympäristön suojeliin ja niin edelleen. Nämä tehtävät ovat ikään kuin vapaaehtoisia äh, velvoitteita ja ne kuuluvat toiseen pilariin. Jos tietty jäsenvaltio maksaa 90 prosenttia ensimmäisestä pilarista, niin silloin kaikki viljelijät näyttävät olevan kiinnostuneita vain tämän ulottuvuuden kehittämisestä, mutta, mutta näin ei kyllä ole. Täällä mainittiin Puolan tilanne ja sen parantunut tilanne. Yksi menestyksen avaimia on ollut se, että Puolan neuvottelija parlamentissa edesauttoi sitä, että olemme saaneet sellaisen järjestelmän, että varat on voitu osoittaa nimenomaan aktiivisille viljelijöille. Aktiivinen viljelijä on sellainen viljelijä, jolla on omia ajatuksia innovaatioista, maaseudun kehittämisestä. Me olemme tarjonneet tällaista porkkanaa viljelijöille ja tuottajille – esimerkiksi nuori viljelijä voi saada jopa 50 prosenttia tukea sellaiselle hankkeelle, joka pyrkii innovoimaan ja modernisoimaan tilan tuotantoa. Tästä syystä Puolassa maataloussektori on niin lyhyessä ajassa voinut niin huomattavalla tavalla uudistua. Puolan kokemukset ovat sellaisia, joista voisimme ottaa oppia koko Euroopan unionissa. Jos kysytte minulta, tasa-arvoisesta äh, varojen jaosta. Latvian edustaja puhui nimenomaan tästä. Eli jotkut sanovat, että 90 ja ei kattoa. Kyllä meillä on oltava objektiiviset kriteerit sen suhteen, miten, miten maksut jaetaan. Minä olen vakuuttunut siitä, että Kyllä tällainen ehdotus on nostettava pöydälle, siitä on tehtävä päätös ja se on myös täytäntöön pantava ennemmin tai myöhemmin. Monet kysyivät myös pienviljelijöistä, pientuottajista. Monissa jäsenvaltioissa ministeriöt Puolassa, Italiassa, Kreikassa esimerkiksi toteuttavat hyvin raskasta tarkastustaakkaa. Kenties pitäisi pohtia jonkinlaisia könttämaksuja, kokonaismaksuja. Luonnollisesti samanaikaisesti pitäisi olla toisessa pilarissa tarjolla jonkinlaisia kehitysnäkymiä ja mahdollisuuksia – pitäisi toimia niin, että tuottajat, viljelijät voivat kehittää toimintaansa myös tällaista sivutoimintaa maatalouden oheen. Ja jos joku haluaa tällä tavalla toimia, niin se on ok ja joku toinen taas voi keskittyä pelkästään tähän omaan ydintoimintaansa. Pitäisi olla rahoja, varoja käytössä myös uuteen innovatiiviseen toiminnan kehittämiseen. Useat edustajat ovat viitanneet eläinten hyvinvointiin. Se on luonnollisesti merkittävä kysymys. Siitä lähtien, kun ihminen on päättänyt käyttää eläimiä eläintarviketuotannossa, niin tästä lähtien eläimet on ikään kuin orjuutettu. Eläimiä on pidetty olosuhteissa, jotka eivät ole niille luonteenomaisia ja luonnollisia. Joku mainitsi häkkilinnut. Luonnollisesti linnulle äh, häkitön elämä on, on paljon mukavampaa ja helpompaa. Olemme sanoneet täysin avoimesti sen, että meidän täytyy kunnioittaa eläinten oikeuksia, mutta on myös oltava oikea aika panna nämä ajatukset kun otamme huomioon, että yhtenäismarkkinoilla kilpailu on vääristynyt, kyllä se todellakin on vääristynyt. Suorat maksut hyvin merkittävässä määrin johtavat siihen, että markkinat vääristyvät jos me taistelemme näin suurella vakaumuksella lintujen vapauttamiseksi häkeistä, niin, niin pitäisi yhtä energisesti ja dynaamisesti taistella myös sen puolesta, että suorilla maksulla ei vääristettäisi kilpailua. Tässä voi varmasti luottaa teihin. Sitten GMOt. Jos Euroopassa on terveyteen liittyviä pelkoja, epäilyksiä, biodiversiteettiin liittyviä pelkoja, jotka aiheutuvat GMOista. Ja jos me haluamme altaa jäsenvaltioille päätöksentekovaltuudet tässä kysymyksessä, niin toimitaan johdonmukaisesti. Saman pitäisi päteä sitten myös GMO-rehuun. Toimikaamme saman periaatteen mukaisesti myös maataloustuotannon suhteen muualla maailmassa, silloin kun siellä käytetään GM-rehua. Jos me olemme kautta koko ketjun johdonmukaisia, niin kyllä minä voin tämän hyväksyä. Mutta jos GM-kysymykset nostetaan esille Euroopassa ja unohdetaan sitten GMO-tuonti, niin herää kyllä kysymys siitä, onko meillä kuluttajien etu mielessämme tai viljelijöiden etu mielessämme. Onko nyt vielä aika, puheenjohtaja? Olenko käyttänyt jo kaikki puheaikani? Kwestia pakietu jakościowego. No sitten elintarvikkeiden laatupaketti. Täytyy pitää mielessä se, että kuluttajat odottavat ja olettavat saavansa tietoa kattavasti. Meillä on velvollisuus ja vastuu siitä, että me tuotamme mahdollisimman korkealuokkaisia elintarvikkeita ja tuotteita, joihin ei liity mitään turvallisuusriskejä. Luonnollisesti tämä maksaa. Työllä on hinta. Ja voin yhtyä parlamentin jäsenten esittämiin huoliin. Pitääkö jäädä odottelemaan vuotta 2017 tämän toteuttamiseksi? En ole varma, salliiko suuri yleisö, julkinen mielipide meille tämän ajan me keskustelemme elintarviketurvallisuuspaketista ja totta kai toimenpiteet on pantava täytäntöön. Hinnan joutuvat maksamaan kaikki osapuolet, sekä tuottajat, viljelijät että kuluttajat. Puhuitte paljon elintarvikeketjusta ja siitä, mikä on, on tuottajan rooli. Komissio on lukuisia vuosina, vuosia pohtinut tätä asiaa. Siellä on järjestetty korkean tason komiteakokouksia ja työryhmiä. Olen lukenut raportit, enkä ole kyllä kummastakaan tuotetusta paperista täysin tyytyväinen. On tehty ehdotuksia, joilla vahvistettaisiin tuottajan roolia ja jalostajien roolia, mutta minulla on kyllä se vaikutelma, että poliitikot eivät oikein uskalla tarttua tähän kaupan siivuun, kaupan rooliin tässä ketjussa. Ja tästä hieman arkaillaan puhua. Valiokunnan kokouksessa tämän aiheen esille nostaminen rohkaisee myös meitä niin, että yhdessä voimme pohtia sitä, mitä voisimme tehdä kaupan roolin dominaation suhteen suhteessa tuottajiin. Sitten oli suoria kysymyksiä liittyen maitokiintiöihin ja maitosektoriin. Kriisin seurauksia eletään edelleenkin aina vuodesta 2009 saakka. Kriisi on ollut käynnissä. Ja jos nyt en ole aivan väärässä, niin Euroopan parlamentti pyrkii tekemään tarkistuksen siitä, että vuonna 2012 nimenomaan maitosektori pitäisi, eh, maitosektorin uudelleen tarkastelu pitäisi toteuttaa. Kuitenkaan me emme täysin tunne vielä olosuhteita ja olen varsin epäileväinen tämän suhteen. Minun pitäisi tietysti olla eturintamassa maitosektorin vapauttamisessa. Meillähän on suuri sektori, maitosektori omassa maassamme, mutta olen huolissani siitä, että tuottajat meillä ja muualla EU:ssa – voisivat jälleen kerran joutua ylituotannon ansaan. Sikäli kun minä näen, niin meillä ei ole ollut riittävästi vielä aikaa sitten vuodesta 2009 aivan täysin analysoidaksemme ja ymmärtääksemme tätä tilannetta. Totta kai me voimme sitten toiminta suunnitelmaa toteuttaa, jos saamme tasapainon markkinoille, mutta jos epätasapaino jatkuu, niin täytyy miettiä uusia ehdotuksia. Juuri puhumme kauppasektorin dominanssista tässä tuotantoketjusta, ketjussa. On niin sanottuja vertikaalisia sopimuksia. Voi hyvin olla, että muutaman vuoden kuluttua pari kolme oligopolia nousee esille. Ne hallitsevat koko verkostoa. Ja kysymys oikeastaan liittyy siihen, onko viljelijän tuottajan asema tällaisessa rakenteessa parempi vai huonompi kuin tällä hetkellä. Nyt on ehdottu kolmen ja puolen prosentin markkinaosuus kattoa. jos tästä tehtäisiin poliittinen päätös, taikka sitten jotenkin oikeudellisesti se pitäisi vielä täytäntöön panna, epäilen tätä järjestelmää. En vastusta sitä, että maitosektori tai kiintiöt vapautettaisiin, mutta olen kuitenkin realisti ja näin kyllä uhkia tulevaisuudessa ja nämä on otettava vakavasti. Jeszcze tutaj pan poseł. Niin. Edustaja Orinichak viittasi eurooppalaisen solidaarisuuteen kauppasuhteissamme. Tämä on Mercosur ja VTO-neuvotteluissamme totta kai relevantti kysymys ja se liittyy myös neuvotteluihimme Venäjän federaation kanssa. Me olemme naapureita, me tunnemme Venäjän. Ei pelkästään sen takia, että olemme aivan siinä naapurissa, mutta Näissä neuvotteluissa me haluamme ja voimme auttaa Euroopan asiaa. Venäjä on kumppani, jonka kanssa viestitään äh, kirjeenvaihdolla, julkilausumilla, mutta Venäjä haluaa tämän lisäksi, että sen kanssa keskustellaan suoraan. Belgia ja Alankomaat ottivat tästä todellakin vaarin ja hyödyntivät, eh, hyödynsivät tilannetta täysin tässä bakteeriskandaalissa. Komission jäsenet allekirjoittivat Venäjän federaation kanssa tämän hyvin yleisluonteisen sopimuksen, mutta vaaditaan vielä lisäneuvotteluja Venäjän ja komission kesken ja myös jäsenvaltioiden kanssa. Me emme vielä täysin ymmärrä, kuinka erilaisia tarkastusjärjestelmät eri maissa ovat ja miten eri tavalla ne toimivat. En ole yllättynyt siitä, että tuojat todellakin haluaisivat tietää, missä tuotanto tapahtuu, ja minkälaista tarkastusjärjestelmää kyseisessä paikassa noudatetaan. Kyllä tuojalla on oikeus tietää kaikki tämä. Jos sopimukset Venäjän federaation ja EUn välillä olisivat täsmällisempiä, niin Venäjän federaatio ei olisi niin selektiivinen sen suhteen, minkä jäsenvaltioiden kanssa se vaatii mitäkin. Tietysti meidän täytyy ikään kuin ennakkoehtona pitää sitä oletusta, että Venäjän federaation markkinat ovat tärkeitä EUn tuotalle, ja minä katson, että näin todella on. Hyvät naiset ja herrat, on aivan mahdollista, että en onnistunut vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta vielä kerran haluan korostaa sitä, että olen myönteisesti vaikuttunut tämän päivän keskustelusta. Ö, tässä vielä sivuhuomautuksena minulle mainittiin, että monet teistä ovat nostaneet esille yhteisen maatalouspolitiikan. Tähän liittyy tiettyjä pohdintoja, joita vielä täytyy syventää. Monet ovat maininneet yksinkertaistamisen ja budjettiraamit, jotka eivät nyt varsinaisesti yksinkertaista asioita. Täytyy katsoa komission tekeviä ehdotuksia sitten marraskuussa. Minusta kyllä sieltäkään ei ole juuri löydettävissä yksinkertaistavia elementtejä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. No entäpä sitten tämä vihertäminen, vihreämmäksi saattaminen? Me olemme kaikki yhdessä hyväksyneet sen, että meidän täytyy huomioida myös ympäristönäkökulma ja täytyy luonnollisesti äh, myös varmistaa se, että kaikki täytäntöön panevat tätä asianmukaisesti. Meillä on hyvien käytäntöjen ohjeet, jotka pätevät kaikkiin jäsenvaltioihin. Jos me todella täytäntöön panemme vain nämä kolme aspektia, niin eurooppalainen yhteinen maatalouspolitiikka jo tätä kautta olisi hyvin vihreää. Ja jatkossa nämä vihreyttävät äh, elementit voitaisiin ikään kuin tuoda mukaan äh, ei-pakollisina elementteinä, ja se riittäisi. Jos suoriin maksuihin allokoitaisiin vähemmän varoja ja enemmän innovaation, modernisaation, kilpailukykyyn, niin tässä tapauksessa, hyvät naiset ja herrat, eh, tämä kysymys ei olisi niin pitkälti kuuma peruna, vaan se tulisi meille vastaan väistämättä. se, että uudistuksessa on mukana myös aktiivisia viljelijöitä. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Aktiivinen viljelijä ja tuottaja on sellainen, jolla on todellakin aktiivisia ajatuksia tilansa kehittämisestä. Hän haluaa olla kilpailukykyinen tuottaja suhteessa muihin alueisiin maailmassa hän haluaa täyttää standardit, haluaa tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja hänen kuuluukin saada tästä korvaus. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, herra ministeri. Kiitokset tästä innostuksesta, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Ja kerroitte meille, mikä on puolen puheenjohtajakauden suunnitelma – mitä sitoumuksia ja teemoja teillä on mielessänne. Nyt pidetään minuutin tauko, että voi vielä hyvästellä ministerin ja tämän jälkeen aloitetaan sitten äänestyksillä. Vielä kerran kiitokset. Grazie. Grazie. Thank you So we can take No, adesso... Bene, allora possiamo No niin, voidaan sitten aloittaa. Ja haluan vain todeta, että mennään kohdan yhdeksän yli. Hypätään sen yli esityslistalla. Siirretään se maatalon yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuot erityissäännökset. Siirretään sitä eteenpäin koska siinä tarvitaan vähän lisää pohdintaa täällä meidän keskenämme, keskemme, keskenämme juuri komission ja parlamentin strategiaan liittyen, miten toimitaan sitten neuvostossa, kuinka sovelletaan Lissabonin määräyksiä, siis Lissabonin sopeuttaminen. Eli kohta yhdeksän siirretään myöhäisemmäksi, mennään suoraan kohtaan kymmenen. Vihreä kirja haasteista mahdollisuuksiin – yhteinen strategiakehys EUn tutkimus- ja innovointirahoitukselle. Valmistelija on Giovanni Lavia, joten annan hänelle puheenvuoron saman tien, jos hän haluaa todeta ennen äänestyksiä. Ei hän halua. Hyvä, mennään suoraan äänestykseen. Toivottavasti teillä kaikilla on äänestyskortti mukana. Jos teillä on äänestyskortti mukana, niin pyydän teitä sitten äänestämään sähköisesti. Kaikki valmiina. Kompromissi yksi. Äänestys avattu. Kompromissi yksi. Chiusa la votazione. Äänestys on päättynyt. Kompromissista yksi. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys avattu. Tarkistus neljä. Quattro. Neljä. Quattro. Neljä. Päättynyt. S on päättynyt. Hylätty. Aa, täällä on yksi ääni liikaa EPPllä. Huomatkaapa se. Jatketaanpa sitten. Tarkistus kuusi. Äänestys on avattu. Kuusi, numero kuusi. Sala Äänestys on päättynyt. Äänestys kohdasta kuusi. Hyväksytty. Ei, ylätty. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus kuusi on hyväksytty. Sitten viisi seuraavaksi. Hyppäsin yli vahingossa. Tarkistus viisi. Äänestys on avattu. Viisi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Myös tämäkin on hyväksytty. Mennään sitten tarkistukseen seitsemän. Nikolesku. Äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Tarkistus seitsemän. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on avattu. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Kahdeksan. Hylätty hylätty. Sitten tarkistus yhdeksän paksas. Äästys on avattu. Yhdeksän. Äästys on päättynyt. Hylätty. Ja jälleen kerran EPP on yksi ääni liikaa. Huomatkaa tämä. Jatketaan äänestystä. Kymmenen. Tarkistus kymmenen. Kymmenen. Tarkistus kymmenen. Vieläkin on yksi liikaa EPPllä. EPPllä on yksi en liikaa. Äänestys päättyy kohdasta tarkistuksesta 10. Hyväksytty. olkoohan varovaisia. Tarkistetaan vielä tulos siellä. 11 seuraavaksi. Tarkistus 11. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt oli kaikki kunnossa. Sitten 12. Äänestys avataan. 12. Äänestys on avattu. 12, 12. Päästys päättyy, hyväksytty. Sitten tarkistus 13, äästys on avattu. 13, äänestys päättyy, tarkistus 13, hylätty. 14, tarkistus 14, äänestys avataan. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen. Äänestys kompromista kaksi. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys avataan. Tarkistus 18. Nikulesko. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. 19. Äästys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äästys avataan. Kompromissi 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äästys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 23. Äästys alkaa. 23. Äänestys on alkanut 23 Jovine. Äänestys päättyy, hylätty. 24 Nikulesko, äänestys on avattu 24. Äänestys päättyy, hyväksytty. 25. 25. Paulson ja muut. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 uudestaan. Paulsen S avattu. Varmaankin sama enemmistö tässäkin. Äästys päättyy. Ja myöskin. Ei tällä kertaa hylätty. Sitten 27. 27 seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Myös tämäkin. 28. Dorfman. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Nikulesku. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi 30. Äänestetään tarkistuksesta 30. 30. Ovatko kaikki äänestäneet? hylätty, luulisin. Hyvä, joo, hylätty. Sitten koko mietinnöstä muutettuna. Muutettuna äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Hyvä, Giovanni. Voidaan jatkaa sitten. Sitten kohta 11 esityslistalla. Meillä on vielä muutama äänestys. EUn ja Marokon sopimus. Maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden vastavuoroisesta vapauttamisesta. Tässä on valmistelijana Lorenzo Fontana. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, tässä mietinnössä pitää antaa Inta-valiokunnalle lausunto. Ja tähän on otettu kaksi muutosta, tarkistusta, ja niistä näyttää ensin. Jos sitten ne ylätään, niin sitten koko, koko lausunnosta äänestetään. Ja sitten jos tämäkin ylätään, niin sitten emme välitä mitään lausuntoa Inta valiokunnalle. Joten ollaan valmiita sitten tähän. Jos Lorenzo haluaa puhua, niin jos ei, niin mennään suoraan äänestykseen. Ensimmäinen tarkistus. Äänestys avataan. Äänestys on avattu. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten mennään sitten esittelijän erotukseen. Fontana. Äänestys avataan. Äänestys avattu. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, hyvä. Ja sitten EUn ja Marokon sopimuksesta voidaan äänestää. Ja voimme antaa myöskin kantamme tästä sitten Inta valiokunnalle. Mennään sitten toiseen mielenkiintoisen asian kohtaan 12 esityslistalla. Kuinka välttää elintarvikehävikki tehokkaampaa elintarvikeketjua EU-ssa koskevat strategiat? Esittelijät, esittelijänä on Salvatore Caronna. Elintarvikeketju on hyvin tärkeä asia EU-ssa, ei vielä käsitelty. Kolmannes ihmisiä tarkoitusta elintarvikeista on hävikkiä erityisesti juuri teollistuneissa maissa. Ja tämä aiheuttaa myöskin ottavia päästöjä ja turhaa kasvihuonekaasupäästöä, joten tämä tärkeä ehdotus kertoo teille, että olen myöskin ympäristövaliokunnan kanssa päättänyt neuvottelut ja tämä mietintö on pelkästään meidän valiokuntaamme ehdotus. Eli artikla 50 ei käytä tässä. Annan edustaja Karonnalle puheenvuoron. Hän voi esitellä tämän mietinnön. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti, koska tästä on jo puhuttu. Tämä mietintö alkaa, tai saa alkunsa siitä tarpeesta, että pitää kiinnittää huomiota kaikilla tasoilla tähän kysymykseen eli elintarvikehävikkiin. Sitä on aliarvioitu tähän mennessä. Ja se on nyt viime aikoina noussut sellaisiin mittakaavoihin, että se on merkittävä tekijä. Elintarvikehävikki näkyy monissa vaiheissa. Ja kyseessä ei ole pelkästään kysymys, joka on eettinen tai moraalinen luonteeltaan, vaan tuollakin kyseessä on myös taloudellinen kysymys, ja sillä on huomattavia vaikutuksia myös ympäristöön. Tiedot ovat hyvin huolestuttavia. FAON tekemän tutkimuksen mukaan yksi kolmasosa maailman elintarvikkeista häviää. Eli puhutaan miljardeista tonneista elintarvikkeita heittää pois Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Tämä on 115 kilogrammaa, jopa tämä, tämä hävikki Pohjois-Afrikassa 6-11 kiloa. Mutta Eurooppa tässä asiassa on yksi niitä maailman alueita, jossa on 50 prosenttia ruoan hävikkiä. Ja tämä, tämä ilmiö on hyvin näkyvä. Jos tällä tavalla kaikkialla käyttäisiin elintarvikkeita, niin tarvittaisiin kolme planeettaa ihmiskunnan ruokkimiseen. Joten ollaan sellaisessa maailmanlaajuisessa tilanteessa, joka koskee kaikkia elintarvikeketjun osia, aina pellolta pöytään saakka. Tällainen ilmiö, joka koskee kaikkein teollistuneempia maita, mutta myös kehitysmaita. Ja hävikistä suurin osa tapahtuu elintarvikeketjun loppupäässä, eli jakelu- ja kulutusvaiheessa. Kehitysmaissa tämä hävikki näkyy taas sitten jonkin tuotanto- ja sadonkorjuuvaiheessa ja varastointivaiheessa. Koska sitä puuttuu taas sitten kuljetusteknologioita tai, tai varastointimahdollisuuksia. Näiden tietojen mukaan voidaan todeta, että kaikilla on hintansa, ei pelkästään taloudellinen hintansa, mutta myöskin ympäristövaikutusten hinta. Tästä tulee 170 000 tonnin CO2-päästöt Euroopassa. Tässä mietinnössä todetaan, että hävikin vähentäminen pitää olla yksi prioriteettialueesta eurooppalaisessa politiikassa. Se on tärkeää, että komissio ja neuvosto ja jäsenvaltiot yhdessä hyväksyvät strategian tähän liittyen ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää tätä ilmiötä. Tässä on hyvin kunnianhimoinen tavoite kyseessä, mutta mahdollinen saavuttaa, että 2025 lähtien tätä ilmiötä vähennettäisiin. Tähän pitää ottaa kaikki ketjun osapuolet mukaan, aina pellolta sinne pöytään saakka, siis kuluttajan pöytään saakka. Tämän takia me kerrotamme erilaisia kampanjoita, tiedotuskampanjoita, kaasi siis kouluissa, yliopistoissa ja myöskin suurissa maatalousjärjestöissä ja teollisuudessa järjestäviä kampanjoita, Jos katsotaan juurikin hävikin vaikutuksia tarvitaan myöskin näistä kansalais- ja tieteellistä lähestymistapaa, jossa katsottaisiin juuri kestävää elintarviketuotantoa. Monissa jäsenvaltioissa on jo projekteja, joissa pyritään vähentämään elintarvikehävikkiä. Sen sijaan, että myöskin pelkästään vähentää hävikkiä, pitää myöskin taata se, että voidaan kerätä näitä tuotteita ja antaa niitä vaikeuksilla oleville väestöryhmille. Eli tällä mietinnöllä periaatteessa haluamme helpottaa neuvostoja ja komissiota siinä vaiheessa, kun he luovat strategiaa ja lainsäädäntöohjelmaa tämän ongelman huomioon ottamiseksi. Eikä ole mitään sovittua määritelmää elintarvikehävikistä tässä vaiheessa, joten komissio voi esittää lainsäädäntö ehdotuksia, jossa määriteltäisiin elintarvikehävikki. Lopuksi, mutta ei vielä viimeisenä vielä kuitenkaan, tässä mietinnössä todetaan, että 2013 on haaskauksen vastaan eurooppalainen teemavuosi. Tämä olisi selkeä viesti, tällaisen teemavuoden julistaminen, että asian kiinnittäisiin enemmän huomiota. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja olen valmis keskustelemaan asiasta kanssanne. Kiitoksia edustaja Karonna. Kyseessä onkin tärkeä aihe, joten pyydän sinua ja teitä kaikkia muita työskentelemään tämän asian eteen ja sitoutumaan tähän lähikuukausina. Nyt käydään keskusteluun sitten. Varapuheenjohtaja Paulsson, puheenvuoro. Ole hyvä. Tack, herr ordförande. Och det är, livsmedelslöseriet är betydligt allvarligare än... Kiitoksia puheenjohtaja. Elintarvikkeiden hävikki on vakavampi ongelma kuin me olemme tähän mennessä uskoneet. Noin kolmas osa elintarviketuotannosta, joka viedään kotiin – kuluttajien taholta, heittää myöskin USAssa pois. Ja tämän ketjun loppupäässä tapahtuva hävikkisellä on vielä enemmän negatiivisia vaikutuksia ympäristölle. Joten ongelma EU:ssa on se, kuten esittelijäkin totesi, että kuljetus- ja varastointivaihe. Tämä on todellakin vakava ongelma, ja meidän pitää antaa oma panoksemme tähän, että meillä on hyvin toimiva järjestelmä. Mutta köyhissä maissa heittää hyvin vähän pois sitä, mitä kuluttajille jaetaan. Meidän pitää tehdä vertailua tässä. Energian käyttö ja energian tuhlaus. Sellaisen vertailun me teimme jo jotain joku kymmenen vuotta sitten. Ja että kaikkialla nyt on edullista energiaa käytössä. Energiaa voidaan kuluttaa paljon, eikä se maksa paljon. Ja me emme sitä ongelmaa katsoneet. Sitten energian kulut kasvoivat ja sitten tuli vaikeampaa saada energiaa. Ja nyt tänä päivänä näemme, että on olemassa jopa huolto-ongelmia energian suhteen. Joten minä toivoisin, että ajattelemme samalla tavoin myös eden, elintarvikkeiden suhteen ja katsomme niiden huoltoa vastaavalla tavalla. Meillä ei tule mitään liukuvaa siirtymistä. Elintarvikkeet eivät tulemaan tulevaisuudessa niin edullisia kuin ne ovat nyt. Joten minä toivoisin, että meillä olisi ohjelma tai, tai ainakin tällainen ajatusmalli valmiina, niin kuin meillä oli energian suhteen aikaisemmin, kun pyrittiin energiatehokkuuteen. Näin meidän pitäisi myöskin ajatella ja miettiä asioita, kun puhutaan huoltovarmuudesta, sillä ne arvokkaat elintarvikkeet, joita me tuotamme, ne pitäisi loppujen myöskin syödä. Tämä on vaikeaa, tämä tulee kestämään pitkän aikaa, mutta meidän pitää niinkin aloittaa prosessi, joka takaa sen, että me olemme varovaisempi tämän sen suhteen. Minä olin sotalapsi, minut lähetettiin maaseudulle, maataloon, ja siellä minä asuin maatalossa, jossa tehtiin aina se ristimerkki leivän päälle, ja kaikkeen muunkin ruokaa. Myös tämä oli symboli sen suhteen, että meidän pitää kunnioittaa elintarvikkeitamme. Meidän pitää vähän katsoa ajassa taaksepäin näihin aikoihin, näihin vaikoihin, vaikeisiin aikoihin. Meidän pitää olla tarkkaavaisia, koska jos laskemme, mitä tämä kaikki maksaa, vaikka kilo vehnäjauhoa tai kilo lihaa, me tiedämme, mitkä ovat ne taloudelliset kulut ovat ehkä vielä suhteellisen pieniä, mutta ympäristövaikutukset ovat erittäin suuret. Ja meidän pitäisi miettiä myös tätä ympäristöaspektia tässä yhteydessä, ei niinkään talousaspektia. Kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja Paulson. Harvard seuraavaksi, olkaa hyvä. Et meidän jälkeen ja Lavia. Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää esittelijää hänen tekemästään työt, työstä ja tästä tärkeästä mietinnöstä. Ehdotus siitä, että 2013 julistettaisiin tuhlauksen vastaiseksi vuodeksi, hävikin vastaiseksi vuodeksi on hyvä ajatus. Tähän täytyy puuttua tehokkaasti. Elintarvikeketju on todellakin ketju ja hävikki kysymys on mei, näitä kaikkia tasoja koskettava kysymys. Tämä liittyy myös kehityspolitiikan ympäristökysymyksiin ja elintarvikkeiden laatuun. Se määrä ruokaa, mikä päätyy roskakoriin, on aivan mahdotonta hyväksyä. Se, mitä kuluttaja tuhlaa, se nyt on vain jäävuoren hu- huippu. Haluaisin nähdä yksityiskohtaisempia tietoja siitä, minkälaisia toimia, valistusta tietoisuuden herättämistä voitaisiin järjestää kaikissa ketjun vaiheissa. Tietoisuuskampanja ja valistaminen luonnollisesti on tarpeen, koska kuluttajat ovat kaikista suurimpia hävikin aiheuttajia. On oleellista, että hävikin määrittely yhtenäistetään niin, että eri vaiheissa elintarvikeketjua voidaan toimia tehokkaasti ja johdonmukaisesti EU-ssa. Ja voin vain yhtyä näihin suosituksiin, joita mietinnössä esitetään. 2025 tavoitteisiin ei päästä pelkästään tiedotuskampanjoilla. On perehdyttävä myös käytännön toimiin pakkaus- ja merkintäkysymyksissä niin, että elintarvikkeita saadaan myös riittävästi niille, joilla äh, on vähän varoja käytössä. Meillä on myös monivuotinen rahoituskehys, joka liittyy tähän äh, hävikikysymys on myös humanitaarinen asia. Sillä voidaan puuttua myös äh, elintarvikkeiden puutteeseen ja jopa nälän hätään. Tämä, tämä mietinnön täytyy välittää vahva viesti siitä, että hävikin vastaisen taistelun täytyy olla keskeisenä tavoitteena EU:ssa. Kiitos. Onorevole Kiitoksia edustaja Lavia seuraavaksi. Sitten Martin Oslin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Karonnaa hyvästä työstä, mitä hän on tehnyt, kun hän esitteli meille tämän oma-aloitteisen mietintöluonnoksen elintarvikehävikkiin liittyen. Muutamat tiedot tässä mietinnössä kyllä pistävät ajattelemaan. Että huomaat, jos viisi kiloa ruokaa tuhotaan per kansalainen vuodessa. Tämä on kyllä aikamoinen määrä. Kyseessä ei pelkästään ole siis kuluttajataso, vaan myöskin koko ketju aina pellosta pöytään. Ja tämä tiedon pitää pistää meidät miettimään enemmän vielä, kun ajatellaan, kuinka maailmanlaajuinen väestömäärä on kasvamassa. Vuonna 2050 ajatellaan, että tulee vielä kaksi miljardia uutta kuluttajaa, ja että energian kulutus kasvaisi 70 prosenttia. Ja kun ajatellaan, että meillä on rajoitettu tuotantomahdollisuus, tässä myös pitää tällaiset muitakin tuotantovälineet, kuten vettä. Joten meidän pitää ehdottomasti luoda tällainen käyttöjärjestelmä ja sopi, optimaalinen elintarvikkeiden käyttöjärjestelmä, joka ottaisiin mukaan poliittisen järjestelmän, joka taataan elintarvikehuolto maailmanlaajuisella tasolla. Eli tehdään selkeä pyyntö komission taholle, tehdään erotuksia. Mitä enemmän mietitään asiaa ennalta, sitä enemmän luodaan sitten pieniäkin aloitteita, joilla voidaan vähentää, vähentää tätä suurta määrää elintarvikkeita, jotka heittää tällä hetkellä pois, että voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Tässä mielessä vaikka merkintämääräykset, vaikka tämä viimeinen myyntipäivä, merkintä ja viimeinen käyttöpäivä merkintä entarykkeissä. Näillä tavoin voitaisi myöskin mustaa valkoisen ottaa huomioon tämän mietinnön asiat. Ja voitaisiin vähentää hävikkiä ja löytää uutta suuntausta elintarvikkeiden suhteen kuten edustaja Paulsen täällä muisti, on ollut sellaisiakin aikoja, jolloin on ollut vähän elintarvikkeita. Silloin nähdään myös elintarvikkeen suurempi arvo. Ja on omassa paljon sellaisiakin väestöryhmiä, joilla ei ole tarpeeksi elintarvikkeita omien tarpeensa täyttämiseen. Sitten Martin Osting seuraavaksi, ole hyvä. Olen kiitollinen tästä mietinnöstä ja myös nämä ehdotukset, jotka tässä ovat, ovat hyviä. Haluan vain todeta, että asia, mikä voitaisiin nyt asetuksella ratkaista, tämä on hienoa, jos näin, näin olisi. Mutta ensin pitäisi todeta nyt julkisuudessa, mistä on kyse, että kukaan ei, kaikki ei tiedä, kuinka suurta hävikkiä on olemassa. No tämä liittyy myös pitkälti siihen, että elintarvikkeilla ei ole sinänsä sitä arvoa enää, koska niitä saadaan pienellä maksulla, niin niitä menee aika paljon sitten jäteastioihin tämän jälkeen. Enemmän kuin aikaisemmin. Me kaikki tiedämme, että täällä puhutaan paljon siitä, että kohta vielä on 9 miljardia ihmistä maapallolla ruokittavana, ja meidän pitää tuottaa enemmän. Mutta kun katsomme tätä, on oikein mahdotonta tuottaa enemmän maapallolla, vaan pitää käyttää ehkä paremmin olemassa olevia resursseja. Tämä on vähän samanlainen asia kuin energian suhteen. Tehokkuuden lisääminen on tärkeää. Ja minusta kyllä tärkeää on se, että ei pelkästään tässä nyt syyttää kuluttajia siitä, että menee tuotteita jätteisiin, vaan kyllä tässä koko ketjussakin on jo paljon sellaista, mikä ei sovi enää että liian pienet tai, tai liian suuret parunat jäävät sinne pellolle, koska ne sovi johonkin normiin, kauppanormiin. Tämä on yksi asia, joka pitäisi sopeuttaa. Ja sitten toinen asia on se, että supermarketeissa niitä ei käyttä monia tuotteita, koska heillä on omia kriteereitään tähän liittyen. Tähänkin meidän pitäisi puuttua, koska siellä tapahtuu paljon hävikkiä. Kehitysmailla on ihan toisenlaisia ongelmia – siellä menee paljon hukkaa, koska ketju ei toimi, ehkä varastointi, kylmälaitokset, ne eivät toimi. Ehkä tässäkin pitäisi tehdä jotain ehkä kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Ei pidä pelkästään pyrkiä siihen, että lisätään tuotantomääriä, vaan pitää katsoa, että tämän järjestelmän sisällä optimoidaan toimia, ettei mene niin paljon hävi, tule niin paljon hävikkiä tässä meillä on kyllä paljon vielä potentiaalia tulevaisuudessa te- toimia tehokkaammin elintarvikkeiden kanssa. Ja luoda tietoisuutta, että minkälaista hävikkiä täällä nyt oikein on tapahtunut. Että tämä voitaisiin ottaa enemmän esille. Tämä pitää olla enemmänkin kuin pelkästään vetoomus julkisuudessa. Meidän pitää olla myöskin toimenpiteitä ja panna niitä täytäntöön. Toivottavasti pääsemme yhden askeleen eteenpäin, eikä puhuta pelkästään tuotannon lisäämisestä. Kiitoksia Martin, Britta Reimers ja McKinnes tämän jälkeen. Kiitoksia. Tämä mietintö ottaa esille yhteiskunnan yleisen ongelman, että tämä hyvinvointi, jossa me asumme tai emme asu tällä hetkellä tai ole, siihen liittyy myöskin tiettyjen maiden poliittinen vakaus, että on monia alueita, joilla pitää toimia oikeastaan tässä yhteydessä. Ennenkin kehitysmaiden alalla pitää olla järkevää kehitysyhteistyöpolitiikkaa, mutta myöskin voidaan sielläkin koulutuksella estää se, ettei tuotannossa tule niin paljon hävikkiä. Mutta pitää tarvita myöskin koko yhteiskunnan keskustelua aiheesta. Ja se pitää myöskin verrata kuluttajaan – jos ei tätä tehdä, niin tietenkin menettää tässä paljon potentiaalia. Että kuluttajankin pitää toimia tietoisemmin elintarvikkeiden kanssa. Ja itse kritiikkiäkin pitäisi vähän harjoittaa. Että syö, syödäänkö pelkästään nämä, nämä parhaat osat tuotteista, vai ehkä syödäänkö muutkin osat? Pitää olla tästä tietoisia. Ja että sen sijaan, että iltaisin tehdään uusi ruokalaji, olisi paras syödä edellisen päivän jätteitä vielä. Ja näistä, näistä jätteistä voi tehdä vaikka loistavia pataruokia, ja sekin maistuu hyvälle. Eli kyseessä on tämä koko yhteiskunnan keskustelu, jota pitää käydä. Ja jos me pelkäämme tätä, niin voidaan aina tehdä lisää lainsäädäntöä, mutta niitä ei panna täytäntöön. Meidän pitää mennä väestön eteen ja tehdä heillä selväksi, että pitää käyttää resursseja, siis maaperää, vettä, elintarvikkeita säästeliästi. Tätä ei voi pelkästään vaatia maataloustuottajilta tai, tai tuottajilta tai kaupalta, vaan myöskin kuluttajille pitää tehdä selväksi, että meidän pitää toimia järkevällä tavalla. Tässä on se suuri ongelma myöskin, joka liittyy koulutukseen, mutta myöskin sosiaalipolitiikan aloihin. Meidän pitää ottaa kaikki mukaan veneeseen. Ja tämän ongelman pystymme ratkaisemaan vain yhdessä, eikä pelkästään maatalouspolitiikan avulla. Kiitoksia. Kiitoksia, Britte. Sitten edustaja Mäkinäs. Thank you, Chairman, and Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että ongelma on järkyttävä. Kyse on haaskatusta ruuasta eikä niinkään ruuan ruokajätteistä. Varmasti aina on niin, että osa ruoasta päätyy roskikseen. Täytyy tutkia sitä, miten me kierrätämme, miten me hyödynnämme ruoan tähteet. Mutta kun me puhumme haaskatusta ruoasta, niin minä olisin huolissani siitä, että kehitysmaiden suhteen puhutaan 6-11 kilosta siellä eteläisen Afrikan alueella nimenomaan todellakin heillä on vain vähän käytössään ruokaa. Meidän pitäisi perehtyä myös siihen, miten, miten siellä voitaisiin vielä entisestään vähentää tämän haaskatun ruoan määrää. Rova Polson mainitsi siitä, miten ennen suhtauduttiin ruokaan ne, joilla on mielessään vanhat ajat, tapaavat olla säästäväisiä, he eivät juuri haaskaa ruokaa. Tämä on ensimmäinen vaihe tilanteen parantamisen saralla. Jos vietettäisiin teemavuotta, niin se todennäköisesti olisi hyvä konsepti, ja jos saataisiin tätä kautta keskustelu käynnistetyksi. Toki on toinenkin argumentti, joka täytyy huomioida. Meillä on laatujärjestelmiä ja olemme huolissamme siitä, että kuluttajat haluavat täydellisyyttä ja pyrkivät täydellisiin elintarvikkeisiin. Meidän täytyy vakavissamme esittää se kysymys, että jos me haluamme joustavampia standardeja, niin tätä kautta sitten ruoan tarjonta lisääntyisi. Se vaikuttaisi puolelta, puolestaan hintoihin. Tähän liittyy myös taloudellinen kysymys, jota mietinnössä ei ole käsitelty. Me haluamme pyrkiä siihen, että hävikkiä olisi vähemmän. Mitä vaikutuksia tällä on elintarvikeketjuun ja tuottajiin? Jos emme avoimesti tartu tähän kysymykseen, niin tämä mietintö sitten voi jäädä hieman vajavaisiksi. Mutta toki se voidaan tarkistuksillakin sitten hoitaa. Tämä on erinomainen mietintö, jonka tavoite on äärimmäisen tärkeä. Kyse on vain siitä, miten pyrimme tavoitteeseemme. Adesso l'onorevole Siekierski e poi Albert Luis. W zeszłym tygodniu Kiitokset ja sitten Sikierski. Dyskutowaliśmy o zmniejszeniu środków na bezpłatną dystrybucję Viime viikolla puhuimme siitä, miten voisimme saada kaikista köyhimmille, varattomille enemmän ruokaa jaetuksi. Nyt tänään me puhumme hävikistä, haaskaamisesta ja nimenomaan puhumme väestön varakkaammista osista. Elintarvikkeiden hinta on nyt kovin matala. Luonnollisesti valistus ja koulutus on tärkeää. Se on yksi prioriteeteista, mutta täytyy myös perehtyä systeemisiin ratkaisuihin. Jos meillä on vaikkapa yritys, liike, joka haluaa tarjota ruokaa, jonka eräpäivä on lähestymässä ja jos se haluaa antaa nämä vaikkapa jonkinlaisen sosiaalisen järjestön hyödyksi. Mutta jos tähän liittyy kustannuksia, niin ei tietenkään intressi ole niin suurta. Voi olla, että tulee halvemmaksi sitten vain dumpata ruuat roskikseen. Kenties tähän voitaisiin löytää jonkinlaisia ratkaisuja. Sitten kauppastandardit. Joskus terveellistä tuotetta ei voida markkinoida vain eh, sen takia, miltä se näyttää. Kenties se voitaisiin sitten antaa tarvitseville ihan ilmaiseksi. niin ikään pitäisi löytää asianmukaiset rahoitusvälineet. Kenties voitaisiin tässäkin löytää tehokkaita toimia. Luonnollisesti suuren yleisön tietoisuuden lisääminen on prioriteetti. Grazie onorevole Sikireski, Albertes, poi Capola Albertes Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, että hän otan tärkeän aiheen esille ja käsitellyt sitä täällä en halua toistaa sitä, mitä täällä on mainittu jo, mutta minulla on kaksi asiaa vaikuttanut elämässäni, jotka liittyvät elintarvikkeisiin erityisesti. 50-luvun puolessa välissä minulla oli iso äidin kanssa keräsin vehnän jyviä, pelot, jotka olivat jääneet sinne, niin ja kun se, joka on kerännyt niitä pellota, ei kyllä heitä elintarvikkeitakaan pois. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmistä puuttuu tällainen yhteys elintarvikkeisiin. Ne ovat vain tarvikkeita elämiseen, mutta niitä tarvitaan tällä hetkellä suurissa määrissä, eikä ole mitään yhteyttä enää siihen, mitä elintarvikkeet oikeastaan ovat. Ja sitten toinen asia 90-luvun puolessa välissä. Me olin Brasiliassa matkalla ja istuimme mukavassa ravintolassa, jossa söimme iltaruokaa. Täällä oli valtavia alueita, joissa tehtiin alueet, myytiin. Sitten siellä ulkopuolella, sen ravintolan ulkopuolella oli ihmisiä sellaisissa muovikassien kanssa pyydettiin jätteitä heille. Ja ravintolan pitäjä halusi oikeastaan kieltää meitä antamasta heille jätteitä. Minä en halua kieltää sitä, että, että mitä minä, minä maksoin, voi itse päättää sitä, mitä tein lopuilla. Me jätimme kaikki tarpeeksi jäljelle, että 15-16 ihmistä vielä sinä iltana sai jotain syömistä itselleen. Ja kun nähtiin sitten, kuinka kiitollisena ihmiset ottavat sen vastaan, mitä me jätimme heille, niin ihmettelen kyllä sitä, että kuinka helposti nykyään heittää elintarvikkeita pois ja tai tuhotaan. Emme koskaan pääse nollatasolle hävikin suhteen, mutta meidän pitää pyrkiä kuitenkin, että elintarvikehävikki on mahdollisimman pieni, niin pieni kuin mahdollista. Ja Saksassa laskin sen, että kyseessä on miljardit. Miljardin edestä elintarvikeita tuhotaan. Vaikka jos ottaa vaikka pelkästään 100 euroa per asukas, niin ollaan jo 8, 8 miljardissa. Ja että Saksa maksaa vain 7 miljardia Brysselin, niin me maksamme siis enemmän siis siihen, että me heitämme tavallaan elintarvikkeita pois. Tässä nähdään, minkälaista luvuista on kyse. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen, että löydämme mahdollisuuden estää elintarvikkeiden hävikkiä kun meidän pitää vuonna 2050 mennessä kaksinkertaista elintarviketuotantomme, meidän pitää varmistaa se, että hävikki vähenee. Ja tällä mietinnöllä voimme antaa pienen panoksen siihen suuntaan, että vähemmän elintarvikkeita katoaa. Kiitoksia Albert. Täällä on kolme puheenvuoropyyntiä, pitää päättää kello 12. Sitten on koordinaattorin kokous. Luis Capolo Santos seuraavaksi. E- Kiitos. Minäkin tahtoisin tuolla ääneni kuuluviin tässä keskustelussa. Minua hämmästyttävät nämä luvut ruoan pois heittämisestä. Toivon, että keskustelumme toimisi tehokkaasti tätä vastaan. Täytyy todellakin miettiä, miten voimme nyt tässä ryhtyä toimimaan ja erityisesti täytyisi välittää järkevää tietoa kansalaisille ja kouluttaa heitä ja ymmärtämään, mistä kyse on. Ja myös esittäisin sitten kysymyksen tästä tarkistuksesta, joka on tehty vuodeksi 2013 eurooppalaiseksi ruoan haaskaamisen estämisen teemavuodeksi. vuodeksi olisiko tämä mahdollista. Ja tässä voitaisiin toimia maatalouskampanjoiden budjettilinjojen kautta. Ja näin voitaisiin tuoda tämä paljon vahvemmaksi tämä kampanja. Kiitoksia, Sarahto Jean Thank you eh, very much. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe ja sellainen aihe, joka varmasti säilyy keskusteluissa pitkän aikaa. Sellaista eh, tavoitetta, sellaista mahdollisuutta ei ole, että pääsisimme nollan prosentin hävikkiin. Mutta toki vähentämisen vara on rutkaasti. Minunkin muistini yltää 50-luvulle saakka ja muistan, kun isäni pyörällä polki tilan läpi eh, sellaisen sellaiselle alueelle, jossa oli hilloa ja sokeria enemmän kuin meillä sitä säännösteltiin niihin aikoihin. Ja todellakin noihin aikoihin ihmiset arvostivat ruokaa. Nämä tuotteet olivat sellaisia, jotka olivat eri, erityislaatuisia, niitä ei aina saanut. Tällä hetkellä ihmiset ovat ikään kuin pois pilattuja, heillä on liikaa valinnanvaraa elintarvikkeet minun mielestäni ovat todennäköisesti liian halpoja. Ja se, että maksettaisiin enemmän ruoasta, niin voisi olla hyödyksi. Komissio varmasti voi tehdä aika paljon, ja mekin voimme tehdä paljon häviikin vähentämiseksi. Meillähän on supermarketeissa aina tuotteissa eräpäivä, parasta ennenpäiväys. Jotkut pitävät tätä ehdottomana määräpäivänä, johon mennessä tuote on käytettävä. Jos lauantaina menee supermarkettiin ja siellä sunnuntaina on sitten eräpäivä jossakin tuotteessa, niin kyllä sen voi kotiinsa viedä ja, ja keittää. Ja se on aivan vielä syömiskelpoista, mutta monet sanoisivat, että eihän sitä nyt voi enää ostaa. Tai ainakin se pitäisi saada puolella hinnalla. Ja tämä olisi hyvä keino päästä eroon kyseisestä tuotteesta. Kenties pitäisi palata elämän perusasioihin, eikä niinkään, että leijuttaisiin jossain muissa sfääreissä. Jotkut väittävät, että pystymme ihmeisiin ja äh, tehdä aivan ihmeellisiä kaukaa haettuja asioita ja elämä olisi niin paljon hienompaa. Mutta kyllä nyt olisi hyvä palata perusasioihin ja toteuttaa siellä hienoja asioita. Ora chiude Mark Tarabella. Kiitokset Mark Tarabella. Merci Paolo. Kiitokset. Niin, tämä on hyvin kiinnostava ja hyödyllinen teksti, jonka Salvatore Carona on meille valmistellut. Ruoka arvostetaan nykyisin paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Se on, se on pienempi osa kotitalouksien kustannuksia. Se on ikävää. Ne, se sukupolvi, joka on joutunut kärsimään sodasta ja siitä sen aiheuttamasta nälästä, käyttäytyy toisin kuin nyt tämä ruoan arvostaminen varsinkin jos mietin isän ja iso isän, jotka todellakin kärsivät sodasta, eivät halunneet missään tapauksessa tuhrata ruokaa, vaan vaikka leipä oli kuivettunut, niin sitä kuitenkin syötiin. Ja nyt Salvatore sanoikin tässä, että kyse on juuri kouluttamisesta, on kyse yhteiskuntaongelmasta, kouluihin ja aina sitten painostetaan koulujen täytyisi ryhtyä toimimaan. Siellä tietysti kaikki lapset ja nuoret joutuvat ähm, viettämään elämäänsä vuosi, vuosia kausia, joten tässä tietysti koulutus ja varsinkin tuo kappale 9, jossa siitä puhutaan, on tärkeä kohta. Ja nyt tässä nimenomaan puhutaan myös elintarviketeollisuuden vastuusta. Sen täytyy tehdä työtä varsinkin elintarvikepakkausten kautta, koska tässä on te, siihen linjaan, että paljon su, suuria pakkauksia luodaan ja sitten nämä tuotteet muuttuvat väriäänkin parin päivän päästä, vaikka ne olisivat täysin käyttökelpoisia edelleenkin, mutta niihin, ne, ne silti näyttävät siltä, että ei niitä voi syödä. Ja vielä kolmanneksi ottaisin tämän jätepolitiikan. On valtioita, joissa, joilla on jätepolitiikan käsittelyyn ja kierrätykseen ja organisten jätteiden erotteluun tällaista selvää po, po, po, politiikkaa ja sitten taas se toisissa ei, eli tämä menee tällaiseen saastuttaja maksajan, maksaa periaatteeseen, eli se, joka eniten tuottaa jätteitä, maksaa enemmän. Ehkä tämä muuttaisi käytän, käyttäytymistä, ja tästä ehkä olisi syytä tehdä jonkinlainen tutkimus myös näiden jätteiden määrän ja ruoan tuhlaamisen välillä. Kiitos. Grazie, Mark. Kiitoksia, Mark, ja kiitoksia kaikista puheenvuoroista. Kiitos myöskin esittelijälle, Sauter Karonalle. Niin, me täällä energiavaliokunnassa mietimme sitä, kuinka me välttää hävikkiä, ei kuinka hallinnoidaan hävikkiä, joka on sitten toinen argumentti, joka ehkä ympäristövaliokunnassa käsitellään. Nyt kysyn, että alkoi edustaja Vesis äh, äh, äh, pääosastolta komission pääsyltä haluaa todeta tähän näin. Ja teillä on, herra Pesis, teillä on puheenvuoro. Jos teillä on puheenvuoro haluja, olkaa hyvä. Meillä on vähän aikaa, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais essayer d'être bref. Kiitokset. Niin, tämä aloite on oikein tärkeä elintarvikeiden tuhlausta vastaan. Tässä on tulossa yksi tärkeistä kysymyksistä. Se kuuluu 2020 strategiaan myös tehokkaaseen resurssien käyttöön tähtävän Euroopan avoimuus ja laajuus, jota tässä on esitetty, ovat oikein tarpeellisia voidaksemme eri toimijoiden ja osapuolten to- saada toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja tähän pitää tietysti myös ottaa kuluttajat ja kansalaisjärjestöt, ravintolapuolen ja koulutuspuolen. Tämä on tietysti jo mainittu, mutta tässä tarvitaan myös toimia eri synergioiden luomiseksi unionin politiikkojen ja toimien välillä, joiden kautta voidaan päästä siihen, että elintarvikkeiden tuhlausta voitaisiin vähentää. Tässä tärkein päätavoite aluksi, joka on mainittu myös Karonnan mietinnössä, on tuo ensimmäinen tutkimus siitä, minkälaisia tekijöitä tähän liittyy ja mitä seurauksia sillä on ja ensiarviointi näistä sen vaikutuksista ja myös täytyisi arvioida niitä vaikut- vaihtoehtoja, joita Euroopan hallinnolle olisi tarjolla ymmärtääksemme paremmin ja myös arvioidaksemme paremmin tätä ilmiötä, me selventääksemme tiettyjä epäkohtia ja, ja hämäriä kysymyksiä, erityisesti pakkauksissa ja jätteissä ja, ja turvallisten tuotteiden käyttämisessä. Ja myös sitten täytyy välittää tietoa siitä tästä ruoan tuhlaamisesta ja myös sen vähentämisen mahdollisuuksista. On, on totta, että itse maatalousalan tuhlaus ei ole, ole tullut riittävästi tutkitu, tutkituksi, mutta sitäkään siellä ei kuitenkaan ole teollisuusmaissa tuo pääongelma elintarvikeketjussa huolimatta rajoista nämä tutkimukset, jotka nyt on jo tehty, osoittavat, miten suuri eh, ja kattava tämä ongelma oikeastaan on, ja myö, myös eh, alun perinkin se on valtava ja minkälaista minkälaisia ponnisteluja tarvitaan eri toimijoiden välillä ja minkälaista yhteistä politiikkaa tarvitaan, joiden kautta voitaisiin tukea alan toimijoita ja muuttaa käyttäytymistä. Tämä aloiteenne ohjaa juuri koordinoituun politiikan käyttöön ja ensiksikin komissiossa itsessään. Ja ihan tosiaan lyhyeksi te minua kommentoimaan tätä, joten tässä en nyt sitten sen enempää näitä aloitteita käykään käsittelemään, näitä erilaisia aloitteita, joita siis on jo olemassa ja käynnissä ja jotka vastaavat näihin eh, tavoitteisiin, eh, mutta olemme kuitenkin valmiita tässä esittelijän ja muiden toiveesta näitä asioita vielä enemmän esittelemään. Joka tapauksessa suurin osa näistä aloitteista ei pohjaudu maatalouspolitiikan vastuun piiriin. Tämä täytyy pitää selkeästi mielessä. Joka tapauksessa jo myös komission jäsen on tehnyt ehdotuksen laajentaa näitä erilaisia keinoja, varsinkin lyhyitä tuotantoketjuja käyttäen ja paikallismarkkinoita käyttäen ja tuottajajärjestöjä hyödyntäen ja mahdollisesti myös voidaan laatupolitiikan välineitä tässä käyttää. Tämä jo vaikuttaisi ruokatuotteiden haaskauksen vähentämiseen. Ja minä haluaisin myös mainita, että eh, tämän kouluhedelmäjärjestelmän kautta joka on luotu maatalouspolitiikan sisässä, on myös tuotu koulutasolle tätä tiedotusta terveellisten elintarvikkeiden käytöstä ja vastuullisesta elintarvikkeiden käytöstä. Ja tämä täällä tietysti on erilaiset oikeuspohjansa, mutta tässä kuitenkin kyse on hedelmien myynnin edistämisestä ja ensimmäisten vuosien arviointi osoittaa näiden liitännäistoimien tehokkuuden koulutustoiminnassa. Ja vielä mainitsisin eurooppalaisesta kumppanuudesta kumppanuudesta maatalousinnovointiin, jonka pohjalta pyritään luomaan siltoja sekä tutkimuksen että maataloustuotannon tuottajien piirissä. Ja, ma- ja, ja näin voitaisiin luoda uusia keksintöjä, joiden kautta elintarvikkeita tuhlattaisiin vähemmän. Tässä puheenjohtaja lyhyesti alustavia kommentteja niistä toimista, joita on, jo, joihin on jo ryhdytty ja joita suunnitellaan komissiossa. Me olemme kirjanneet ylös ja tosin jatkamme tätä myös tulevaisuudessa ajatustenne kirjaami, ylöskirjaamisessa ja myös teemme yhteistyötä muiden komission yksiköiden kanssa niiden toimivaltuuksien sisällä. Joka tapauksessa me olemme nyt ryhtyneet tähän uuteen hankkeeseen yhteiskunnan toiveesta ja tässä tätä todella tarvitaan ja huomattavien edistysaskelten ottamiseksi. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, mutta ministerin puheenvuorot ovat täällä vähän vähentäneet meidän puheenaikaa, niin 2030 meidän pitää päättää lopullisesti. Edustaja ja esittelijä Karonna, vielä loppupuheenvuorot tähän, tähän tärkeään aiheen liittyen. Niin tarvitse paljon aikaa, koska täällä oikeastaan periaate on saatu aikaiseksi. Eli kiinnittää huomio tähän aiheeseen, jota on pitkän aikaa aliarvioitu. Ja olen tyytyväinen, että täällä on näin laajaa keskustelua tässä valiokunnassa. Ja uskon, että peris, perustavoite on se, että valaistaan tätä aihetta. Kuten monet kollegat täällä ovat todenneet puheenvuoroissa, tästä tulee yksi tärkeimmistä aiheista, joka tulevaisuudessa tulee ehdottomasti aiheuttamaan vaikeuksia. Nimittäin, kuinka elintarvikeasiat hallinnoidaan tulevaisuudessa. Otan vastaan tarkistuksia mietintööni. Nehän vain rikastuttavat tätä ja tästä tulee paremmin tuettavissa oleva ja näin voitaisiin pyytää, että komissio esittäisi jäsenvaltioille konkreettista strategiaa. Pohjois-Amerikassa hävikkiä on kaikkein eniten, ja on tärkeää, että me täällä Euroopassa puutumme tehokkaasti tähän tärkeään aiheeseen. Kiitoksia esittelijä Karonna tästä esityksestä. Mennään seuraavan aiheeseen. Britta Reimers kertoo meille trilogista ja olkaa Da darf ich äh, ganz kurz und schmerzlos sein. Äh, Voin lyhyesti kertoa hyviä uutisia. 27. kesäkuuta saimme ensimmäisessä kokouksessa ymmärryksen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamisesta. 6.2 artiklassa oli pieni muutos. Äh, advisory procedure tulee muutetuksi, tämä sanamuoto toiseksi. Ja jos tämä voidaan sitten täysistunnossa tukea, niin tämä voidaan trilogin ensimmäisessä käsittelyssä saada hyväksytyksi. Ja voidaan sitten tämän jälkeen katsoa myöskin niitä tärkeämpiä asioita. Mm. Hyvä, jos ei vastustusta ole, niin noudatetaan Britan ohjeita. Seuraava kokous on 30. elokuuta, joten kaikille hyvää lomaa ja koordinaattorit voitte jäädä tänne kokoussaliin. Jatkamme saman tien koordinaattorien kokouksella. Kaikille muille hyvää lomaa. Ja menkää nopeasti pois huoneesta, koska meidän pitää 12.30 päättää kokouksemme.